Uh, so ladies and gentlemen, I think... Um... Naista herrat, mielestäni meillä nyt on aika paljon kollegoja paikalla, joita viime minuutteina on tullut. Olemme valmiit aloittamaan, jos voisin pyytää ihmisiä istuutumaan paikoilleen. Koska meillä on kuitenkin tässä aika paljon estystä asiaa ja tiukka aikataulukin, joten pyytäisin teitä nyt virallisesti hyväksymään esityslista luonnoksen. Onko mitään muutosehdotuksia? No niin, nämä, tämä on sitten asiallisella tavalla hyväksytty. Estyslista siis kokous menee nettiin, niin kuin yleensäkin kokouksemme viime aikoina. Ja toivotan tervetulleeksi mahdolliset verkkovierailijamme ja sitten Viime viikon julkaisu oli uusi asia, jotkut eivät olleet silloin paikalle, mutta kaikki netissä seuraavat, jos haluatte saada tämän tiedotteen säännöllisesti, niin voitte vaan mm, asettautua IMKO-valiokunnan ystävätyöryhmään. Sitten meillä on pöytäkirjoja. Onko niitä? Kyllä, pöytäkirjoja on ensimmäinen helmikuuta kokouksesta. Ja jos jollakin on kommentoitavaa tai muutos, muutospyyntöjä, voitte esittää nämä kommentit kokouksen loppuun mennessä huomenna ja otamme ne huomioon. Sitten eteenpäin, koska minä nyt olen puheenjohtajan paikalla. No, Bennett on kuitenkin paikalla. Ehkä sinä voisit johtaa näiden kahden seuraavan esityksestä kohdan ajan kokousta. Do you want to chair the session? Okay. So I'm going to slightly impromptu. Joten tässä eh, extempore, koska Bernadette on paikalla, jos hän kerran haluaa johtaa kokousta, niin minä voin sitten nämä mietintöni. Sopisiko tällainen? Joten Rova Vernio saa nyt puheenjohtajan nuijan. Pyydän tulemaan tähän paikalle istumaan ja minä jatkan. Voilà, donc la mise en place est en fait. No niin, nyt kaikki on valmista ja minä tässä olen puheenjohtajan sijassa näiden kahden mietinnön lausunnon aikana. Menemme niistä ensimmäiseen laajakaista Euroopassa investointi digitaalisvetoiseen kasvuun ja tässä valmistelija on puheenjohtajamme Harbour ja annan hänelle heti paikalla puheenvuoron. Madam President. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat osallistuneet tähän ensimmäiseen luonnokseen. Meillä oli hyvin rakentava kokous, jossa kerron ajatuksistani. Ja ne olivat aika laajalti samaa linjaa kuin mitä te olitte mieltä. Ja tässä toivottavasti tulee lisäehdotuksia tässä iltapäivällä. Ja äh, haluaisin nyt vielä kertoa äh, erityisesti siitä, että tämä on kovin hyötynyt näistä lisätarkistuksista, koska tiedättehän, että ähm, aika äh, rajat ovat hyvin tiukat lausuntoja ajatellen niin, että nyt aion keskittyä niihin asioihin, joissa voimme luoda lisäarvoa omasta näkökulmastamme katsottuna. Olin erityisen innostunut ähm, ähm, sitomaan tähän äh, lausuntoon seuraavan sukupolven äh, laajakaistan käyttöönoton ja olemmehan keskustelleet näistä asioista ja televiestintäpaketin osalta, erityisesti käyttäjäoikeuksien osalta, koska tämä on varmasti sellainen asia, jossa tämä valiokunta on todella kantanut kortensa kekoon ja haluan korostaa nyt joitakin näitä seikkoja tässä hiukan myöhemmin. Mutta ensimmäiseksi, mitä tulee yhtenäismarkkinanäkökulmaan, niin on hyvin selvää mielestäni, että kilpailu kilpailukykyinen tietoinfrastruktuuri nykymaailmassa tarkoittaa tietysti laajakaista infrastruktuuria, se tarkoittaa myöskin kuitupohjaista verkkoa, mutta myöskin sitä, että langaton verkko on hyvin tärkeässä roolissa, kun ajatellaan tilaajia. Ja tällä on todella hyvin tärkeä merkitys instrumenttina, jotta markkinat toimisivat paremmin ja että myöskin rajat ylittävä toiminta lisääntyisi. Ja olen tuonut esille jotakin näitä seikkoja tässä ensimmäisessä tarkistuksessa. Ja mm, myöskin se seikka on hyvä ottaa huomioon, että kun ajatellaan samantyyppisiä investointeja, niin me todella tarvitsemme kilpailukykyisen täysin toimivan markkinan. Ja tällä hetkellä, kun ajatellaan julkista budjettia ja sen rajoituksia, niin meidän täytyy pyrkiä maksimoimaan se arvo, jota voimme saada laajakaista investoinneista. Ja haluankin oman tutkimukseni tässä linkittää erityisesti sellaisiin kysymyksiin, kuten verkkojen avaaminen, kaikkein suurimmalle kysynnälle ja myöskin sille, että julkisten viranomaisten pitäisi tehdä työtä yhdessä yhteyden tarjoajien kanssa sillä tavalla, että voitaisiin jakaa palveluita ja jos parannetaan myöskin netin tai verkon kapasiteettikäyttöä voidaan parantaa, niin ehkä tällä tavalla päästään myöskin älyverkkoihin ja siihen, että voidaan esimerkiksi vaikkapa edistää sähköistä hankintaa tai sähköisiä terveyspalveluita. Kaikki tämä tekee investoinnista houkuttelevampaa, josta voidaan sitten vielä sitoa toisin tyyppisiin toimiin, kuten vaikkapa esimerkiksi pääsyyn muun tyyppisiin infrastruktuureihin, esimerkiksi vaikkapa veden tai jäteveden tai energian saantiin, niin kaikki tämä varmastikin alentaa kustannuksia tilaajille, koska kaikkein tärkein kysymys laajakaista investoinnissa on se, kuinka paljon se maksaa ja mitä alempi hinta on, sitä kiinnostavampi investointi on. Ja kun tietysti julkiset investoinnit ovat vähentyneet, niin meidän täytyy miettiä näitä marginaaleja ja tehdä kaikkemme, jotta voitaisiin saada nämä investoinnit houkuttelevimmiksi. Sitten tämän rinnalla tietysti me tarvitsemme julkista tukea ja näin tapahtuukin monissa maissa, mutta mutta kehyspuitteet tälle, kun ajatellaan valtion tukia ja niihin liittyviä kriteereitä on, että nyt olisi avattava verkot myöskin kilpailukykyisille palveluntarjoajille. Tämä on hyvin tärkeää ja on ottanutkin tämän tähän lisäkohtana mukaan. Sitten viimeiset kohtani liittyvät näihin käyttäjäoikeuskysymyksiin. Ja minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy myöskin työskennellä hyvin kovasti, jotta kuluttajat jotka, että heidät saataisiin kiinnostamaan myöskin laatuun verkoissa. Ja tässä meidän pitää antaa heille tarkempaa ja parempaa tietoa niistä palveluista, joita heillä nyt on käytössään. Äskettäin tehtiin Ofcomin tutkimus, se on brittiläinen televiestintäoperaattori, ja äh, siellä todettiin, että kuluttajat saavat itse asiassa keskimäärin vähemmän, äh, kun ajatellaan nopeuksia äh, sen suhteessa siihen, kuinka, minkälaisia nopeuksia mainostetaan. Ja tämä tietysti liittyy käyttäjien oikeuksiin ja tähän televiestintäuudistukseen meidän täytyy siis pyrkiä siihen, että tilaajilla on enemmän tietoa ja että he myöskin ovat kiinnostuneempia laadusta. Olen siis ottanut tämän tähän kohtaan mukaan, koska olen sitä mieltä, että laajakaistan nopeus ja sen standardimittaukset ovat hyvin hyödyllisiä. Olen pyytänytkin tätä eurooppalaista elintä berekkiä, joka itse asiassa sai voimakkaasti tukea tältä valiokunnalta ja parlamentilta kaiken kaikkiaan. Siis olen pyytänyt heitä, että he tekisivät tällaisen yhteisen standardiston, joka liittyisi juuri laajakaista nopeuksiin ja siihen, minkälaisia kokemuksia kansalaisilla on, koska uskon, että kuluttajat ovat ymmärtäneet, että mikä on nykyinen nopeus. Ja jos he ymmärtäisivät tämän vielä paremmin, he varmastikin olisivat innostuneempia vielä kiinnostavimmista kuitupaketeista. Ja toinen kiinnostava asia tässä brittitutkimuksessa oli se, että mainostetut kuituverkkojen nopeudet suhteessa toteutuneisiin nopeuksiin ovat paljon nopeampia niin, että niihin liittyy tiettyä etua, mutta tämänhetkinen nopeus ja siihen liittyvät ongelmat ovat ne, että ne eivät välttämättä toimi nykyisissä verkoissa. Lopuksi olen vielä tässä viitannut kysymyksiin, jotka liittyvät netin teknologian riippumattomuuteen ja internetin avoimuuteen ja siihen, että taattaisiin paljon paremmat kapasiteetit laajakaista palveluissa, että palvelun tarjoajat eivät käyttäisi syrjintää tässä palveluiden laadussa kilpailun, kilpailukyvyn parantamisen nimissä. Tästä olen jo puhunut aikaisemminkin ja olen sitä mieltä, että säädökset, jotka nyt ovat tuossa telekom-direktiivissä ja äh, jota nyt äh, sääntelijät alkavat toteuttaa, ovat, ri ovat sopivia tällä hetkellä, mutta uskon, että meidän täytyy lähteä tätä asiaa vielä seuraamaan. Ja äh, hyvin monissa maissa on huomattu, että palveluntarjoajat ovat nyt antamassa paljon enemmän tietoa kuluttajille siitä, kuinka ähm, verkkoja voidaan käyttää. Ja Iso-Britanniassa itse asiassa juuri tämä asia on ollut voimakkaasti esillä ähm, tarvitaan siis paljon avoimempaa ja tarkempaa tietoa kuluttajille siitä, mitä he voivat odottaa ähm, laajakaista nopeuksista ja laajakaistan tarjoamista eduista. Rova puheenjohtaja, mielelläni esittelen siis tämän lausuntoni teille ja varmasti voimme käydä vielä keskustelua tästä aiheesta, josta tästä mietinnöstä tulisi entistäkin parempi. Merci Malcolm pour euh, toutes vos remarques. Kiitos Malcolm kaikista näistä, kaikista näistä kommenteista ja koko tästä työstä. Nyt varjoesittelijöillä on puheenvuoro. Aloitamme ensinnäkin Koratsa Bildin puheenvuorolla. Ja seuraavaksi Jorva Korhola. I'd like to say that I'm very glad to represent you. Kiitos. Olen hyvin iloinen, kun voin olla täällä esittelemässä Eija Riitta Korholan näkemyksiä, koska olen täysin hänen kanssaan samaa mieltä. Hän tukee täysin edustaja Haaberin erinomaista työtä, jossa osoitetaan ymmärtämystä sille, että on välttämätöntä investoida, että saavutetaan digitaalinen agenda. Nopeat verkot ja rakenteet on saatava kuntoon niin, että voidaan parantaa Euroopan kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkoja. Korhola haluaisi myös painottaa kilpailukykyisiä markkinoita niin, että saadaan aikaan äh, kustannuskelpoiset äh, laajakaistat kuluttajille. Ja että äh, myös kansalliset viranomaiset ottaisivat huomioon nämä päätökset. Hän on varjoesittelijä myös radiotaajuusohjelmassa ja hän haluaisi muistuttaa kaikkia siitä, että tämä on merkittävä osa digitaalista agendaa Euroopassa. Kiitos. Je vais donner la parole. Kiitokset seuraavaksi. Antonio Correa de Campos. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin alussa kiittää kollegaamme Malcolm Harberia hänen tekemästään työstä. Ja kiitän häntä myös hänen puheen tästä lausunnosta. Se on todellakin erittäin tärkeä ja kattava teksti. Haluaisin kiittää häntä aivan erityisesti siitä, että on ottanut mukaan tekstiin varjoesittelijän kommentit ensimmäisestä kokouksesta, kokouksesta erityisesti e-terveydestä tai terveydenhuollosta ja teknologisista voimavaroista ja ratkaisuista syrjäisimmillä alueilla EUta. Tämä tiedonanto on erittäin tervetullut asiakirja. Siinä nimittäin tunnustetaan sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt, joita laajakaistasta syntyy ja laajakaista tietenkin tulee olemaan yksi tiedon valtateistä, joka tulee edistämään myös infrastruktuurin käyttöönottoa ja näin rohkaistaan kasvua, kehitystä alueella ja saadaan myös aikaan työpaikkoja. Ajatuksena on vähentää tietenkin kustannuksia eri transaktioissa tietoyhteiskunnassa ja teknologisen neutraaliuden periaatteet ovat myös tunnustettuja. Tiedonanto ei myöskään unohda mahdollisia puutteita markkinoiden toiminnassa ja yrittää asettaa ehdot sille, että kilpailu tulee olemaan eri operaattoreiden kesken oikeudenmukaista ja reilua. Lisäksi on olennaisen tärkeää, että varmistamme sen, että se, miten eurooppalaisia varoja käytetään infrastruktuurihankkeisiin – on myös ratkaisevan tärkeää, että ponnistelemme vielä enemmän pyrkiäksemme poistamaan mahdollisia esteitä tällaiselle myönteiselle kehitykselle. Julkisella sektorilla on tässä oma roolinsa, sen pitää edistää kyseisen infrastruktuurin käyttöä noudattaen, kunnioittain yleisiä hankintoita, joten niitä säännellään tietenkin, ja infrastruktuuri on aivan erityisen hyödyllistä tällä alalla, kun ajatellaan sähköistä kaupankäyntiä, samoin elinkäistä koulutusta tai miten pystytään yleensäkin stimuloimaan markkinoiden toimintaa ja tällä kaikilla on taloudellista vaikutusta. Samoin kaikki yhteydet laajakaistan, koulujen, sairaaloiden ja muiden julkisten laitosten välillä ovat myös ratkaisevassa asemassa. Ja pitää ottaa mukaan sekä su- yleinen että julkinen että yksityinen sektori sähköisen sektorin alueelle. Me voisimme saada aikaan tällaisen hyvän kierteen, mitä tulee laajakaistan käyttöönottoon ja kehittämiseen. Me tulemme tekemään tarkistuksia, mutta haluaisimme kiittää lausunnonlaatijaa hänen lausunnostaan. Kiitoksia. Si. Monsieur Man... Kiitokset sitten herra Manders ei ole paikalla. Onko herra Kreutzmann ehkäpä haluatte käyttää hänen sijastaan puheenvuoron? Frau Vorsitzende, furchtbar leid, aber wir wissen... Puheenjohtaja, olen pahoillani, en tiedä kuka tästä äh, puhuu. Minulla ei ole mitään käskyjä tai lupaa puhua tästä. C'est pas grave, soyez pas désolé. Ei tässä mitään hätää ole, kun hän sitten tulee, niin hän saa sitten puheenvuoron, vaikka se sitten olisikin muiden jälkeen, mutta kun hän tulee, niin hän hänelle puheenvuoron sitten vihreiden ryhmän nimissä. Äh, Hillström ei ole täällä, mutta ehkäpä Haide voi käyttää puheenvuoron. Ich möchte mich äh, ausdrücken. Ihan lyhykäisesti haluan kiittää edustaja Haberia. Ja hän otti myös esiin tämän verkkoriippumattomuuden tai neutraalisuuden, mikä on hyvin tärkeä yleishyödyllisten palveluiden direktiivissä jo. Ja olen iloinen, että hän on ottanut esiin myös valtion avut, koska tämä on ongelma tietyissä jäsenvaltioissa ja informaatio tästä ei ole tarpeeksi selvää meillä on äh, maaseudulla vielä aukkoja laajakaistaan pääsyn suhteen ja sen vuoksi täytyisi olla mahdollisuus käyttää tiettyjä tukia sen aukon täyttämiseksi. Minusta on hyvä, että tähän on otettu mukaan myös eurooppalaiset rahoitusvälineet, äh, koska niillä voi olla hyvinkin tärkeä rooli. Eli kaikin puolin voi sanoa, että minä tuen tätä lausuntoa. Se on hyvä, se puuttuu tärkeisiin kysymyksiin ja katsotaan nyt sitten ehkäpä joissain yksityiskohdissa voimme vielä tehdä tarkistuksia, mutta suurelta osin eh, noudatamme teidän linjauksianne. Kiitokset. Alors, donc monsieur... Niin, herra Manders on saapunut ja annamme hänelle nyt aikaa asettautua aloilleen. Ei mitään hätää ja sillä aikaa puheenvuoron käyttää herra De Jong. Thank Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Malcolm Harberia hänen lausunnostaan. Minusta täällä on erittäin hyviä asioita ja myös minulla on jotakin kysymyksiä ja, ja ehkä ehdotuksia. Kysymyksen oikeastaan liittyvät seuraavaan. Toisaalta luonnollisesti tarvitaan kilpailua ja kuluttajana joskus minulla on sellainen vaikutelma, että minulla on tarpeeksi valinnanvaraa. Tunnen tietysti Ison-Britannian tilanteen varsin hyvin joskus tapallun jolla on niin paljon markkinaosuutta, että on vaikea löytää jotakin vaihtoehtoista, eikä tilanne ole juurikaan erilainen alankomaissa. Jos tällä tarko- tätä tarkoitetaan tällä ensimmäisellä kohdalla tekstissä, niin silloin varmasti voin olla samaa mieltä, mutta samalla meillä on myös isossa maissa sellaisia alueita, syrjäisempiä alueita, kuten saaria esimerkiksi, silloin ei ehkä ole niinkään kannattavaa yrityksille investoida toimintaan näillä alueilla. Ja silloin se valtion pitää puuttua asiaan, koska laajakaistahan on tavallaan perusoikeus nykyään. Jokainen tarvitsee tällaisen yhteysmahdollisuuden riippumatta siitä, missä asuu. Enkä näe täällä tarpeeksi vielä sellaista, joka tekee selväksi sen, että on tällainen eurooppalainen vaatimus valtiolle, että tämä on mahdollista myös syrjäisillä alueilla, kaukaisilla alueilla, kuten juuri saaret ja niin edelleen. Ja sitten kun se on mahdollista, niin silloin voitaisiin tehdä työtä myös yksityisen julkisen kumppanuuden parissa, jotta voidaan näitä verkkoja operoida ja hoitaa. Sitten toinen kysymys, joka minulla on, liittyy internetin nopeuteen. Olen täysin samaa mieltä siitä, että käytännössä nopeus ei ole sama kuin sanotaan prosureissa ja mainoksissa. Samanaikaisesti olen pannut merkille, että tämä vaihtelee sivustosta toiselle. Minulla on tietysti laikaista yhteys kotona ja noin 100 megabaittia ja se on meistä varsin hyvin laadukas liittymä. Mutta kun käyn tietyllä verkkosivustolla, niin silloin tämä sivusto on ruuhkautunut, eikä joudu niinkään minun liittymästäni joten olen miettinyt sitä, miten voi olla yleisiä sääntöjä, koska tämähän vaihtelee sivustosta toiseen tämä nopeus, joten en ymmärrä, miten tämä voidaan tehdä selväksi tässä kuudennessa kohdassa. Mitä tulee lisäyksiin, minulla on kaksi tällaista ehdotusta, erityisesti mitä tulee sähköisen kaupankäyntiin ja valiokuntamme on jo sopinut tästä moniakin kertoja aiemmin, että PK-yrit yritykset ansaitsevat aivan oman mainintansa, koska niiden kohdalla ei ole aina helppoa aloittaa sähköistä kaupankäyntiä ja meidän etujen mukaista tietenkin on, ja markkinoiden etujen mukaista, että niillä yrityksillä tämä mahdollisuus on. Meidän pitää auttaa niitä tässä. Tiedän, että komission ja sen Neli Cruz tarkastelee myös tätä asiaa, mutta meidän pitää todellakin auttaa PK-yrityksiä tarjota ohjelmistoja, neuvoja, miten hoidetaan sähköistä kaupankäyntiä Ehkä tähän voitaisiin tällaista osuutta lisätä meidän valiokunnamme toimesta. Sitten vielä on tiettyjä ihmisryhmiä, kuten ikääntynyt väestö, joka meidän pitää aivan erityisesti ottaa huomioon, koska he eivät välttämättä automaattisesti tunnista ja ymmärrä tätä terveyttä, mutta ajatellaan sähköistä terveydenhuoltoa, niin erityisesti vanhempien ihmisten kohdalla laajakaistusta voi tulla äärimmäisen tärkeä väline ihan lähitulevaisuudessa. Tässä siis muutamia lisäyksiä ja kysymyksiä minulta, mutta kaiken kaikkiaan mielestäni tästä tulee varsin hyvä lausunto. Kiitoksia. Merci. Kiitokset. Sitten herra Manders, teillä on puheenvuoro. Uh, thank you, Chair. Yes, of course, broadband will be very uh, important. Kiitos puheenjohtaja. Laajakaista on nyt jo tulevaisuudessa hyvin tärkeä asia. Ja uskon, että kysymys on ihmisten välisestä viestinnästä ja tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kiitokset Malcolmille jo siitä, että hän on kopioinut joitakin minun ajatuksiani hänen lausuntoonsa. Kiitokset. <laughs> Uh, but I think it's a... Mutta tämä lausunto ja toivoakseni teollisuusvaliokunta kopioi joitakin kohtia tästä, koska meidän näkökulmamme liittyy sisämarkkinoihin ja minusta tuntuu siltä, että lausuntoja väsätään, mutta paljoakaan ei sitten tuossa vastuuvaliokunnassa niistä kopioida. Toivon mukaan näin kuitenkin nyt käy, koska tämä on hyvin, hyvin tärkeä kysymys. Ajatellaan sitä, että tämän tiedon pitäisi kulkea kaikille eurooppalaisille ja kaikille kuluttajille. Ja oikeastaan tämä oli kaikki, mitä halusin tässä hyvin lyhykäisesti todeta. Merci. Alors tous les shadows... Kiitokset. Kaikki varjoesittelijät ovat nyt näkemyksensä ja Katrin Madam Styler. Uh, thank you to our... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijäämme myös. Mielestäni tämä on hyvä teksti, Malcolm. Ja siinä on mukana meille tärkeitä kysymyksiä, joten kilpailu- ja markkinapaikkakysymys ja erityisesti on yksi ainoa toimija markkinoilla. Se ei ole mikään terveelle, ter, terveellinen tilanne ajatellen kuluttajan vainanvaraa. Sitten kuitokysymys on mielenkiintoinen, koska en usko, että on kattavaa karttaa olemassa siitä, missä tällaisia kuituverkkoja Euroopasta löytyy. Tämä on tavallaan avoin kysymys ja kuitenkin varsin tärkeä kysymys mielestäni. Olen todellakin samaa mieltä monissa asioissa kanssasi. Sitten on kysymys, liittyvät kuluttajien mahdollisuuksiin ja minä edustan aluetta, jossa on paljon ähm, perifeerisiä alueita, on maanteessa haasteita, joita meidän pitää ottaa huomioon. Tämä ajatus, ajatus joka on otettu esiin digitaalisesta kylästä tai kyläkaivosta, että olisi 2000 henkilön väestöryhmä, sillä pitäisi olla mahdollisuus äh, saada tällainen digitaalinen kaivo tavallaan käyttöönsä. Ja tähän meidän pitäisi pyrkiä, koska me edustamme kuluttajia ja haluamme siis emme halua, että mitään digitaalista kuilua syntyy EU-hun. Ja tässä on tavallaan tilaisuus, kun asetamme se asetteita ja kun neuvottelemme jäsenvaltioiden kanssa, näin voimme varmistaa, että ihmiset, joita me edustamme, kansalaiset, joita me edustamme, voivat saada teknologian käyttöönsä. Ja tällainen digitaalinen kyläkaivoajatus olisi keino varmistaa se, että ihmiset kaikkein syrjäisimmilläkin alueilla saavat käyttöönsä digitaalisen vallankumouksen hyödyt. Ja monet täällä salissa, no, oikeastaan Monet meistä päivittäin käyttävät tätä päivittäisessä työssämme uutta teknologiaa hyväksi. Sitten vielä e-hankinnat, erittäin tärkeä kohta. Tässä esimerkki. Tällä hetkellä äh, Highlands-alueella Skotlannissa kouluilla on laajakaista yhteydet, mutta paikallisyhteisöllä on kun koulut ovat suljettuina johtuen hankintakysymyksistä tai tarjouskilpoista, niin silloin he eivät saakaan yhteyttä tähän tiettyyn voimavaraan. Me elämme kuitenkin digilaista aikaa ja nyt puhutaan jostain syrjäisemmistä alueistamme, ja koska tarjouskilpailun takia he eivät saa tämän liittymää käyttöönsä ja kuitenkin mukana Euroopasta rahaa, me emme voi tällaista sallia tapahtuvan enää jatkossa. Joten koko julkisten hankintojen kysymys liittyy tähän agendaan, vaikkakaan emme ehkä ajattele, että näin on, mutta se on vahvasti läsnä ja mukana. Joten haluan vielä kiittää Malcolmia hänen tekemästään työstä, ja olet ottanut todellakin valtavan paljon tähän mukaan, ja kiitän myös kollegoja heidän kommenteistaan, koska se rikastuu tätä tekstiä. Tämä on tärkeää ajatella tulevaisuuden työllisyyttä ja kasvua. Kiitos. Je crois, Malcolm, que... Malcolm, uskon, että äh, enemmistö tässä puhuneesta pitää työtäsi loistavana. Nyt, koska komissio on täällä lösnä, haluan alkaa antaa puheenvuoron komission edustajalle, herra Hankmesson. Thank you, Madam Chairman. Um... Kiitos, äh, puheenjohtaja. Helppo homma, ei paljon sanottavaa. Malcolmin lausunnosta tai näistä kommenteista. Komissio on kaiken kanssa samaa mieltä. Olette ottaneet esiin nimenomaan ne osat tästä tiedonannosta, jotka ovat tärkeitä, sekä tuoneet esiin tätä jatkuvaa työtä ja tulevia vaiheita digitaalisessa agendassa. Tämä tiedonanto on osa digitaalista agendaa, joka puolestaan on yksi niistä aloitteista, joka kuuluu EU 2020-strategiaan. Joten tavoitteena on kasvu ja työpaikat ja tiedän, että monet teistä painottivat nimenomaan sen tärkeyttä. Samoin kuin sen tärkeyttä, että markkinat toimivat täysin ja ovat kilpailukykyiset ja sitä kautta luodaan työpaikkoja ja taataan sisämarkkinat Euroopassa. painottaisin asiaa, jonka useampi teistä otti esiin, eli investointikustannusten alentaminen. Me olemme täysin tietoisia siitä ja olemme arvioineet, että tavoitteen saavuttaminen tulee maksamaan noin 250 miljardia euroa. Ja olemme täysin tietoisia siitä, että taloudelliset äh, ongelmat ovat suuret useimmissa maissa kustannukset ovat, kustannusten alentaminen on avain ja on hyvä, että tämä valiokunta siihen kehottaakin. Mitä tulee sitten käynnissä olevaan työhön, niin komissio on jo järjestänyt julkisen kuulemisen sekä verkkoneutraalisuudesta että yleishyödyllisistä palveluista. Ja laatii jonkinnäköisen lausunnon tästä lähitulevaisuudessa. Minun kollegani kilpailupääosastossa ovat uudistamassa valtion apuohjeita. Käsittääkseni se valmistuu 2012, mutta siitä ei olla vielä edes järjestetty julkista kuulemista, joten ei siitä sen enempää. Haluaisin päättää sitten vielä kommentoimalla tätä, tätä kyläkaivoa. Komissio on tässä äh, laajakaista tiedonannossaan äh, nimenomaan halunnut äh, välttää tätä kyläkaivon tai tätä vesipumppua sen vuoksi, että kysymyshän on tästä, että meidän pitäisi laajakaista kaikille talouksille Euroopassa 2020. Ja me haluaisimme, että Eurooppa pysyy samassa tahdissa kaikkein parhaimpien kanssa. Eli että meillä on infrastruktuuria, joka kilpailee muiden markkinoiden kanssa, mutta että ketään ei jätetä jälki kelkkaan. 30 megabaittia kaikille jopa eh, Irlannin ja Skotlannin eh, kaukaisimmille alueille. Kiitos. <laughs> Malcolm, vous avez... Malcolm, ehkäpä kerran aikataulusta ennen kuin annan uudelleen sinulle puheenvuoron. Tarkistusten jättämisen aika on 24. päivä maaliskuuta, siis hyvin pian. Pankaa se tarkkaan ylös. Sitten 13. päivä huhtikuuta tarkastelemme tarkistuksia ja valiokunnassa äänestetään 13. huhtikuuta niin ikään, siis samana päivänä. Ja on muistettava, että ITRE-valiokunnan Äänestys tapahtuu 5.5. Ja sitten ilmeisesti tämä on täysistuntokäsittelyssä kesäkuussa. No nyt Malcolm, sinulla on vielä puheenvuoro. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin äh, haluaisin kiittää kollegoja heidän tuestaan, tuestaan, mutta myös uusista ajatuksista. Ja vaikkakin meillä on varsin vähän aikaa ensi torstaihin mennessä esittää näitä tarkistusehdotuksia, niin mielestäni sain tässä kyllä hyvän reaktion myös komissiolta, koska herra Dion esitti myös joitakin kysymyksiä minulle. Mutta tavoitteet laajakkaistan käyttöönottoa, niihin nyt on sitouduttu jäsenvaltiotasolla. Tarvitsemmeko sitten erillistä lainsäädäntöä? Siitä tulee oma ehdotuksensa aikanaan valiokunnalle ja kollegamme laatti juuri tästä mietin tällä hetkellä joten en haluttu mitenkään minkälaista päällekkäisyyttä tämän kanssa. Sitten kilpailukysymys on mielestäni varsin tärkeä, koska on aivan selvää televiestintä puitteiden muutosten kautta, että alueilla, joilla ehkä on yksi kuitupalvelun tarjoaja, niin heidän kuitenkin pitää antaa se käyttöön myös muille operaattoreille. Tämä reiluin syrjimättömin ehdoin. Ja silloin kun kilpailusopimuksilla tulee olemaan merkitystä, kun tämä asia otetaan huomioon, niin silloin tietysti pitää pitää mielessä, että verkon hallitsijan täytyy tehdä nämä investoinnit. Joissakin maissa on otettu käyttöön toimintatapoja, mutta tämä on mielestäni pohja sille, miten pitäisi tästä eteenpäin edetä. Ja toista, mitä aiemmin sanoimme, julkiset viranomaiset investoivat verkostoihin, niin kuin voit tehdä, silloin niiden pitäisi antaa ne käyttöön myös kilpaileville tahoille. Ja monissa maissa, Iso-Britanniassa esimerkiksi, yksi kaikkein kilpailukykyisin ala on juuri tämä ala. Ja meillä on myös kaapeleita, jotka kilpailevat aktiivisesti kuituverkkoja vastaan uusia verkko, kuituverkkoja vastaan, joita ollaan toteuttamassa. Ja seuraava langaton sukupolvi tulee olemaan myös tällainen kilpailija. Ja näiden kaikkien teknologioiden yhdistelmä, jonka aikaisemmin otin esille, niin mielestäni me tarvitsemme ne, teknologisesti neutraalin lähestymistavan mutta pitää ottaa huomioon nämä eri mahdollisuudet on käytössä. Ja sitten kaikkein syrjäisimmät alueet EU-ssa ehkä voidaan ottaa huomioon myös satelliittimahdollisuudet toimia. Tätä ei pidä, pidä myöskään unohtaa. Joten olisi varsin hyvä, jos kollegat voisivat lähettää minulle näitä tarkistusehdotuksiaan. Ehkä komissiolla tavallaan taisi tulla tällainen ehdotus, että jopa voisimme painostaa kilpailukomissaaria, jotta hän tekisi ehdotuksensa vähän nopeammassa aikataulussa, koska ne todellakin tarvitaan, niin kuin Rova Verniokin otti esille. Ja sitten näistä muista kohdista minä odotan todellakin teiltä tarkistuksia ja saatan tehdä omiakin tarkistuksia. Sitten vielä loppukommenttina vastauksena siihen, mitä rova Korholla sanoi rova Koratsan suulla, niin meillä pitäisi olla muutama tarkistus myös ra- radiotaajuuksista. Ja tulen pohtimaan sitä, miten tämä sopisi yhteen myös hänen mietintönsä kanssa, koska suuret päätökset äh, radiokaista ylijäämästä on myös ratkaiseva asia. Se vaikuttaa myös laajakaista palveluihin neljännen sukupolven verkkojen yhteydessä, mutta tämä koskee myös paikallisiin langattomiin yhteyksiin. Joten nämä pitää ottaa huomioon, mutta todellakin lämmin kiitos teidän puheenvuorostanne. Kiitokset. Tässä onkin paljon työtä sinulla tänään, koska annan sinulle puheenvuoron toisen lausunnon osalta. Kysymys on Eurooppa 2020 strategian mukaisesta uudesta kauppapolitiikasta, ja tämä on hyvin tärkeä aihe. Malcolm, saat siis puheenvuoron toistamiseen. Uh, Madam Chairman, Kiitos äh, puheenjohtaja. No niin, vaihdetaan aihetta. Ja haluaisin aloittaa sanomalla ensin, että olin hyvin tyytyväinen siitä, että koordinaattorit sopivat siitä, että laadimme lausunnon tästä mietinnöstä, koska kaikki lienevät selvillä siitä, että tämä valiokunta kantaa omat vastuunsa globaalilla tasolla hyvin ja ottaa ne vastuut myös hyvin vakavasti ja Euroopan sisämarkkinoiden kehittäminen ei tapahdu eristyksissä, vaan sillä on hyvin perustavalaatua olevia vaikutuksia myös globaaliin kauppasuhteisiin. Me olemme käyneet eh, muutamilla matkoilla, valtuuskuntamatkoilla Intiassa, Yhdysvalloissa ja muualla puhumassa näistä asioista. Joten nyt eh, keskityin eh, mielestäni hyvin selkeään, tähän hyvin selkeään mietintöön ja uskon, että me pääsemme tästä yhteisymmärrykseen. Ensinnäkään teitä ei yllättäne se, että standardisointi ja standardien kehittäminen sääntely on tavallaan se ähm, johtolanka tässä. Standardit ovat hyvin selvä asia ja niillä standardeissa nimenomaan voimme saada aikaan kansainvälisiä sopimuksia. Mutta ennen kaikkea uskon, että työmme kehittyvien markkinoiden kanssa luo kumppanuutta ja sitä kautta standardit ovat vielä tärkeämpiä. Esimerkiksi USA ja Japanin kanssa on monia tilanteita, joissa me näemme, että erilaiset standardit turhauttavat kaupan harjoittajia. Ja standardeillahan on tarkoitus nimenomaan luoda samanlaiset edellytykset kuluttajille ja ympäristölle. Ainoastaan se, että ihmisillä on usein ollut hieman eri näkökulma näistä standardeista. Joten sen vuoksi tarvitsemme poliittista kattavuutta ja painostusta niin, että voitaisiin puhua paremmin yhdessä ja viedä asia eteenpäin. Erilaiset standardit eh, vaikeuttavat yhteisen tavoitteen saavuttamista ja ne oikeastaan johtavat vain lisäkustannuksiin. Eh, esimerkkinä autoteollisuus. Jos katsotaan hyvin kalliita testejä, esimerkiksi autojen törmäystestejä, jotta ne täyttäisivät eri säädökset, niin jokainen testi maksaa varmaan 40-50 000 euroa tai jopa enemmän. Ja jos sitten joka paikassa pitää toistaa nämä testit, niin se tulee hyvin kalliiksi. Kun se, mitä meidän pitäisi tehdä, on, että käyttäisimme kehitysrahoja siihen, että saamme kaikkein parhaat tulokset, eikä tällaisiin ristiriitaisiin testeihin. Olin eh, hyvin tyytyväinen siitä, että eh, transatlanttinen talousneuvosto ja sen uudelleen käynnistäminen eh, on johtanut siihen, että he keskittyvät nyt esimerkiksi nanoteknologian uusiin standardeihin, sähköautoihin, älyverkkoihin ja niin edelleen. Mielestäni tämä on hyvin järkevää, koska miksi meidän pitäisi hyväksyä tällaiset kaupan esteet. Meidän pitäisi oikeastaan tehdä yhteistyötä koko ajan kumppaneittemme kanssa, myös Kiinan ja Japanin kanssa. Mainitsin erityisesti kuluttajasuoja, turvallisuuden ja olemme tehneet yhteistyötä USA vastaavan elimen kanssa ja kävin teidän nimissänne myös Kiinassa – allekirjoittamassa hyvin tärkeän sopimuksen, jossa kysymys oli nimenomaan standardikysymyksistä Kiinan, USA ja Euroopan kesken. Puhun palveluista sen vuoksi, että äh, sisämarkkinoiden palveludirektiivi on erittäin tärkeä ja se vaikuttaa myös siihen, millä tavalla lähestymme kauppaa ja palveluita koko maailmassa. Teitä ei yllättänyt sen, että mainitsen julkiset hankinnat. Tiedän, että edustaja Ryyle, joka tulee olemaan esittelijä julkisissa hankinnoissa, on samaa mieltä kanssani asioista. Julkiset hankinnat on jälleen tällainen asia, jossa meidän pitää tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy kyetä avaamaan uusia markkinoita. Ja sitten tältä osin minun johtopäätökseni ja odotan teidän näkemyksiänne tästä. Johtopäätökseni liittyvät siis innovaatioihin ja siihen, että on tärkeää avata markkinat uudelle innovatiivisille tuotteille ja palveluille. Ja olen tässä maininnut erityisesti vihreät teknologiat. Sitä koskee myös standardit toki, mutta siihen liittyy myös laajemmat asiat, kuten esimerkiksi eh, innovaatioiden tukeminen ja se, että avataan mahdollisuus kehitellä tuotteita. Tässä minun ajatukseni ja haluan meillä nyt kuulla varjoesittelijöitä ja teidän tarkistuksenne ovat välttämättömiä niin, että rikastamme tätä lausuntoa, koska teillä varmasti on paljon enemmän ajatuksia kuin mitä minä tähän kuuteen kappaleeseen sain mahtumaan. Merci Malcolm. Kiitokset Malcolm. Ja nyt varjoesittelijöiden puheenvuorot. Constance Le Grip. Euh, madame la Présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ensiksi kiitokset valiokunnan puheenjohtajalle Malcolm Harbourille tästä lausuntoluonnoksesta ja siitä halukkuudesta, joka hänellä on ollut jo hyvin aikaisessa vaiheessa ollut ottaa varjoesittelijät mukaan tähän lausunnon valmisteluun. Ja itse asiassa hän on ottanutkin siihen mukaan jo joitakin ehdotuksia ja suosituksia, joita me olemme hänelle tehneet. Varmastikaan kaikkia ei ole otettu mukaan, äh, mutta nyt voimme tästä keskustella. Haluaisin todeta, että EUn kauppapolitiikka on varmasti keskeinen huolten aihettemme joukossa, koska sillä voi olla vaikutusta sen suuntausten ja päätösten myötä. Sillä voi olla siis suora vaikutus kasvuumme, taloudelliseen kasvuumme ja myöskin kilpailukykyymme sekä tietysti myöskin sisämarkkinoihin tuote tuotteiden kirjoon, joita kuluttajilla on käytettävissä ne työmarkkinoihin. Ja se vaikuttaa suoraan myöskin siihen, kuinka ähm, sisämarkkinat toimivat. Ja on aivan itsestään selvää, ja näin myöskin komissio omassa tiedonannossaan toteaa, että komission ensimmäisenä painopistealueena on oltava se, että että äh, Dohan kierroksella päästään äh, johtopäätökseen, mutta ei mihin tahansa hintaan minun mielestäni koska Dohan kierroksen tuloksen täytyy olla kunnianhimoinen, tasapainoinen ja globaali kaikissa tärkeissä kysymyksissä, joista on neuvoteltu. Samanaikaisesti tietysti sitten on otettava huomioon vapakauppasopimukset, joita EU edelleen neuvottelee ja joihin se valmistautuu, mutta meidän ei pidä kuitenkaan astua ansaan, eikä mennä ansaan siitä, mikä on todellisuus. Kilpailijamme ovat kumppaneitamme ja päinvastoin, ja me olemme varmasti täysin tietoisia tästä globaalista todellisuudesta VTOssa käydyt keskustelut ja samoin myöskin kahdenväliset vapaakauppasopimusten neuvottelut varmastikin ovat pragmatismin ja realismin leimaamia, mutta ei pidä kuitenkaan olla naiveja päinvastoin. Ja haluaisin tehdä tähän joitakin huomioita ja myöskin tarkistuksia. Äh, tässä pari-kolme tarkistusta yksityiskohtaisemmin tähän lausuntoluonnokseen ja tässä vaiheessa itse asiassa tässä onkin otettu huomioon nämä keskeisimmät valiokunta kiinnostavat kysymykset, mutta kuitenkin haluaisin vielä palata kolmeen seikkaan. Ensinnäkin minusta on hyvin olennaista ottaa huomioon vastavuoroisuusperiaatteet ja symmetrisyysperiaatteet. Mielestäni meidän on korostettava sitä, kuinka ähm, tämä lausunto laaditaan näiden kahden kahden periaatteen osalta, siis vastavuoroisuus ja symmetrisyys. Euroopan neuvosto, joka kokoontui viime syyskuussa ylimääräiseen kokoukseensa ja joka keskusteli silloin EUn suhteista strategisiin kumppaneihinsa, ensimmäistä kertaa puhui vastavuoroisuudesta ja silloin toivottiin, että kumppanit kumppanimme, jotka ovat kehittyviä ja kasvavia, ottaisivat huomioon toiveemme vastavuoroisuuden ja yhtenäisen edun, vastavuoroisen edun puitteissa. Ja näin siis, näin siis neuvostossa sanottiin ja komissio on ollut samoilla linjoilla ja myöskin parlamentti on ottanut tämän jo huomioon jossakin hyväksytyssä mietinnössä jo viime vuoden puolella niin että minusta on hyvin tärkeää, että me myöskin vahvistaisimme ja kehittäisimme vielä näitä periaatteita tässä omassa lausuntoluonnoksessamme. Ja jälleen kerran toistan, että kaikki vapakauppasopimukset, joita nyt valmistellaan, ne on saatava valmiiksi sillä tavalla, että ne olisivat kunnianhimoisia, mutta että niissä ei oltaisi naiveja, vaan oltaisiin tasapainoisia, tasa, tasapainoisia Molemmat osapuolet on otettava huomioon. Sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset erikoispiirteet molemmin otettava huomioon ja pyrittävä tasapainoon ja erityisesti kun tällainen julkisten äh, tai äh, hankintojen avaamisen, niin juuri siitähän tuossa äsken puhuttiinkin. Sitten haluaisin myöskin tässä yhteydessä korostaa sitä vaikutusta, jota vapakauppasopimuksella voi olla sisämarkkinoihin ja joihinkin hyvin tärkeisiin sektoreihin, kuten esimerkiksi vaikkapa maatalous. Se ei ole tietenkään ainoa. Äh, monet tärkeät sektorit ovat saaneet vastaansa hiukan vähemmän sitovaa lainsäädäntöä kumppaneittemme luona. Ja tämä sääntelyero voi vaikuttaa haitallisella tavalla kasvuun näillä näin sanotuilla herkillä, hankalilla aloilla. Ja erityisesti kun ajatellaan ennen vapakauppasopimusneuvotteluita, niin uskon, että pitäisi tehdä vaikutusten arviointi, joka voisi täydentää näitä vapakauppaneuvotteluita sisämarkkinoiden osalta. Ja ihan viimeiseksi hyvin, hyvin nopeasti vain aihe, joka tuli äskettäin esille kahden komissaarin toimesta, Barnier ja Tajani puhuivat näistä aiheista. Kysymys on siitä, kuinka arvioidaan Euroopan ulkopuolelta tulevia investointeja Eurooppaan. Ja uskon, että tässä pitäisi myöskin pyrkiä välttämään ähm, se, että lähdettäisiin suuntautumaan äh, kaupastrategiassamme ulkopuolella. Äh, ei pidä siis mennä äh, naiviuden karille, mutta ei pidä myöskään ajaa protektionismin karille, vaan meidän pitäisi käydä todellista keskustelua siitä, kuinka tarpeen on äh, tutkia äh, Euroopan ulkopuolisia investointeja eu Ja Uskon, että tässä meidän pitäisi todella mitata sitä vaikutusta, joka äh, tällä voi olla meidän yritystemme toimintaan ja niiden kestelpoisuuteen ja tiettyjen sektoreiden toimintaan. Tämä voisi olla mielenkiintoisaa. Hyvin lyhyesti siis vain kiitokset puheenjohtaja Harbourille tästä hyvästä työstä tämän lausunnon valmistelussa. Olemme todella iloisia, että voimme sitä näin rikastaa ja olen todella hänen käytettävissään edelleen vielä keskustelua varten. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron muille varjoesittelijöille Styler, Huyle, Triantafilides ja pyytäisin teitä yrittämään puhumaan hiukan lyhyemmin, koska aika rientää. Madam Chair. Kiitos ähm, puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Yritän olla nopea, koska olen samaa mieltä hyvin pitkälti monien asioiden kanssa, mitä edellinen puhuja sanoi. Pidän tästä, että esittelijä on ottanut mukaan julkiset hankinnat ja että tässä on mukana myös matalahiiliset teknologiat. Ja se, mikä on hyvä, että otetaan huomioon esimerkiksi ikääntyvä väestö, tuotteet, kulutustuotteiden turvallisuus on hyvin tärkeää. Olen iloinen, että se on otettu mukaan. Ja kohdassa kuusi puhutaan kilpailueduista. Ja sehän on nimenomaan se, mihinkä me haluamme panostaa, tai mihinkä meidän tulee panostaa eh, kilpailukyvyssämme. Meidän täytyy löytää nämä avainosaamisalueet Euroopalle. Edellinen puhuja mainitsi myös yritysten vastuukysymykset, ympäristövastuutavoitteet. Ne ovat ehkäpä kysymyksiä, joita voitaisiin enemmän ottaa mukaan, mutta kaiken kaikkiaan tässä on se, mitä tarvitaan ja ottaen huomioon esimerkiksi tämän valiokunnan tekemän työn standardoinnin kannalla. Se on tässä mukana, mikä on hyvin tärkeää. Äh, Kiitos. Haluan vahvistaa herra Harboria hänen kannoissaan liittyen äh, standardisointiin ja normeihin, koska se on hyvin tärkeää, emmekä me voi tarpeeksi usein sitä ottaa esiin. Me tarvitsemme yhteistyötä niin, että saamme aikaan yhtäläiset standardit. Se on kaiken perusta. Haluaisin tässä nyt kuitenkin hieman varoittaa sitä, että ei liikaa kiinnittää huomiota julkisiin hankintoihin. Tässä on kysymys jälleen myös julkisten hankintojen vihreästä kirjasta jossa tulee olemaan kysymys myös VTOn sopimuksiin, jotka tulevat vaikuttamaan myös EUn lainsäädäntöön. Me tarvitsemme innovatiivisempia ajatuksia julkisiin hankintoihin, mutta meidän täytyy varoa, että ne eivät ole ristiriidassa niin tärkeää kuin markkinoiden avaaminen onkaan. Mutta se ei kuitenkaan saa johtaa meitä ongelmiin. Ja se on mielestäni huono asia. Ja sitten mitä tulee reiluun kauppaan, se on yksi esimerkki ja meidän täytyisi pyrkiä tekemään siinä enemmän. Pidän hyvänä sitä, mitä ensimmäinen puhuja täällä sanoi seuraamuksista ja niiden arvioinneista. Meidän täytyy arvioida näitä seuraamuksia enemmän, varsinkin herkillä sektoreilla. Meidän täytyy tietää enemmän ennen kuin me teemme lopullisia päätöksiä. Kiitos. Äh, Monsieur Crossman, peut Herra Crossman, ehkä haluatte käyttää puheenvuoron Olli Schmidtin puolesta. Oh, um, Olli Schmidt would like to... Varjoesittelijä Olli Schmidt haluaisi kiittää Harboria hänen hyvästä lausunnostaan ja hyvästä yhteistyöstä. Toinen maaliskuuta kokouksessa herra Schmidt oli sitä mieltä, että suurin osa asioista on katettu, mutta hän uskoo kuitenkin, että tätä lausuntoa pitäisi täydentää myös kansainvälisellä kaupalla ja siitä, miten paljon kuluttajat maksavat jokapäiväisistä tuotteistaan. Maataloustuotteet kattavat 7,4 prosenttia koko EUn tuonnista ja tämä on hyvin tärkeää kuluttajille ja sille, että sisämarkkinat toimisivat hyvällä tavalla AKT EU-yhteiskokouksessa Smith aina tuo esiin sen, miten tärkeää on, että AKT-maat pääsevät äh, sisämarkkinoille maataloustuotteineen. 16 äh, kuusi prosenttia kehittyvien maiden tuonnista ovat maataloustuotteita. Lisää vapaakauppaa tällä alueella olisi hyväksi kaikille äh, osapuolille. Maataloustuotteiden vienti ja tuonti on hyvin tärkeää sisämarkkinoille. Se näkyy myös kuluttajille, mikä tämän tulisi kaiken näkyä IMKON lausunnossa. Kiitokset seuraavaksi. Sokaa nyt. Anteeksi, lausunkohan tämä oikein Trasnovski brief comment on... Hyvin lyhyt kommentti vain transatlanttisen talousneuvostoon. Olen siellä EU-valtuuskunnassa ollut mukana ja tietystikin olen samaa mieltä siitä, mitä tekin siitä, että tämä pitäisi käynnistää uudelleen tämä toiminta, mutta meidän pitäisi myöskin mainita se, mitä täällä tehdään, koska yritätte nyt lainsäätäjien vuoropuhelun kautta kongressin kanssa muuttaa niitä prioriteetteja, joita meillä on ollut amerikkalaisen kumppanimme kanssa. Ei pelkästään vain keskustella ulkopolitiikasta, vaan myöskin alkaa keskustelemaan säännöllisesti kysymyksistä, jotka liittyvät lainsäädäntökysymyksiin, kuten vaikkapa ensimmäistä kertaa olemme alkaneet keskustelemaan sähköisestä kaupasta amerikkalaisten kanssa. Ja he ottavat meidät hiukkasen vakavammin äh, jonkun sen aikaa sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus alkoi pahasti yskimään. Niin että ehkä tämäkin pitäisi ottaa huomioon tässä lausunnossa, ei pelkästään vain keskustella äh, kauppakysymyksistä, vaan ottaa myöskin huomioon se, mitä äh, tässä talossa tapahtuu. Madame Corazza Kiitokset rouva Koratsa Matcha. Kiitos. Haluan vain tukea Malcolmin lähestymistapaa, kun hän hyvin selkeästi tuo esiin sen, että vapaa kauppa on se tie, millä päästään eteenpäin ja saadaan kilpailukykyä ja työpaikkoja Euroopalle. Minusta on hyvä, että vastaatte myös äh, moniin niihin huolenaiheisiin, mitä PK-yrityksillä on, joiden mielestään globaalilla markkinoilla ei ole yhtäläiset mahdollisuudet sen vuoksi, että tuotteet tuotteiden ähm, valmistamisen standardit eivät ole samat. Ja otatte mukaan myös äh, tuoteturvallisuuden, joka on kuluttajien kannalta tärkeää. Minua kiinnostaa erityisesti lelujen turvallisuus ja mielestäni tämä on yksi sellainen alue, äh, jossa suurin osa leluista Euroopan markkinoilla ovat tuotuja, niin meidän täytyy saada mahdollisuus myös valvoa niiden standardeja. Tämä on hyvin tärkeää äh, Euroopan unionille, että nämä lelut, joita myydään, ovat äh, hyvänlaatuisia. Sitten vielä lopuksi, jos haluaa olla johdonmukainen, se mitä nyt tapahtuu Välimeren alueella, Pohjois-Afrikassa, meidän täytyy olla valmistautuneita uuteen kauppapolitiikkaan Euroopassa. Meidän täytyy avata ovemme näiden maiden tuotteille. Me emme voi vain täällä puhua äh, demokraattisten liikkeiden tukemisista näissä maissa ja sitten pitää kuitenkin ovet kiinni heidän tuotteilleen. Sen vuoksi, että kauppapolitiikka on yksi suurimmista välineistä, joka Euroopan unionilla on rakentaa rauhaa ja demokratiaa. Ja tältä osin tulen tekemään tarkistuksen. Kiitos. Kiitokset. Kuka muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa, näin ollen uskon, että komissio voisi nyt puhua. Miguel Sevajos Baron, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin teidän panoksestanne. Uh, trade growth and world affairs that was issued in November. Kiitos. Komission raportti on osa tätä EU 2020-agendaa. Tämä on pitkän aikavälin strategia. Me yritämme tässä nähdä eteenpäin. Meidän täytyy identifioida prioriteetit ja päätavoitteet multilateraalisessa kaupassa ja täytyy huomioida myös Dohan kehityskulut, kahdenväliset sopimukset, kaikki vapaakauppasopimukset. Meidän täytyy löytää prioriteetit kaikissa näissä ja neuvotella niistä ja vasta sitten sen jälkeen, näiden neuvottelujen jälkeen voimme ryhtyä sitten toimenpanoon. Eli vasta pitkällä aikavälillä tulemme näkemään kaikkien näiden politiikan alojen tuotot. Olemme iloisia siitä, että kaikki jäsenet täällä ovat viitanneet tämän tiedonannon prioriteetteihin ja se, että pyritään poistamaan teknisiä esteitä USAn kanssa. Meillä on tämä uusi agenda – USAn kanssa, joka on jo luonut tuloksia, mutta myös Japanin ja Kiinan kanssa, jonka kanssa käymme, joiden kanssa käymme hedelmällistä vuoropuhelua. Sitten esityslistalla korkealla ovat myös julkiset hankinnat sekä viittaus symmetriaan ja vastavuoroisuuteen. Nämä on otettu huomioon ne näkyvät myös julkisten hankintojen ehdotuksissamme, koska puhumme enemmän avoimuuden puolesta. Kiitos. Merci. Kiitokset. Ennen kuin esittelijä saa uudelleen puheenvuoron, muistutan teitä aikataulusta. Tarkistusten jättämisen määräaika 24. päivä maaliskuuta kello 12 päivällä tarkistukset 12. päivä 4. Äänestämme valiokunnassa 13. päivä huhtikuuta ja Inta äänestää taas 23. päivä 5. ja sitten kesäkuun täysistunnossa keskustellaan aiheesta uudelleen. Nyt annan puheenvuoron Malcolmille, jotta hän voi tämän tärkeän lausunnon langat vetää yhteen. Ja haluan kiittää häntä näistä kahdesta lausunnosta ja valtavasta määrästä työtä, jota hän on tehnyt. Um. Kiitokset rouva puheenjohtaja ja kiitokset siitä, että annoitte minulle mahdollisuuden Äh, olla täällä esittelijän ominaisuudessa ja suostuitte puheenjohtajaksi. En nyt halua lisätä tähän paljonkaan, koska tässä on tullut jo paljon lisäarvoa teiltä. Otan huomioon kommenttiin ja odotan kovasti tarkistuksia. Ne yksi asia, jonka haluaisin nostaa esille, äh, liittyy siihen, mitä herra Trastkovski sanoi. Ja hän on aivan oikeassa siinä, että meidän pitäisi ehkäpä ottaa todella huomioon tämä transatlanttinen lainsäätäjien vuoropuhelu tässä myöskin, mutta haluan vielä korostaa, että muiden, komine, muiden valiokuntien täytyy olla vielä enemmän tässä prosessissa mukana. Ja hän on aivan oikeassa, kun hän sanoo, että tämä ähm, vuoropuhelu on äh, rönsyilemällä monille, rönsyilemässä monille alueille, mutta äh, tällä tavalla meidän valiokuntamme asiantuntijuutta voidaan tässä hyödyntää ja sisämarkkinavaliokuntien puheenjohtaja pitää tietysti kuulla säännöllisesti, kun kysymys on Yhdysvaltain kongressin valtuuskunnasta, joka on ollut mukana tässä vuoropuhelussa, mutta näin ei ole kuitenkaan käynyt ainakaan säännöllisesti. Uskon, että näin pitäisi tapahtua säännöllisesti ja tämä on nyt hieno mahdollisuus antaa minulle lisätä tämä kohta teidän tuellanne, mutta ehkäpä vielä keskustelen kanssanne tästä sopivasta tarkistuksesta, jonka te voitte tehdä ja sitten jolla voitte vielä asiaa tähdentää herra Brokille, joka on tässä asian osainen myös. Merci. Kiitokset. Puheenjohtajan mikrofoni meni poikki. Good. Well, thank you very much for that opportunity, um, which was very good. Kiitokset um, tästä. Oli todella äh, mukava näitä kahta asiaa työstä. Olen niistä hyvin kiinnostunut. Nyt seuraavaksi menemme äh, herra Mitro Revon ähm, ähm, äh, kohtaanistuslistalla. Kysymys on asetuksesta kansallisten viranomaisten yhteistyöstä, kun kysymys on kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanosta. Ja tämä, tämä siis on ensimmäinen lainsäädäntö, tai ensimmäinen lainsäädäntötyö tässä oli Rova Gebhardin työtä jo aiemmin. IMKon valiokunta 2006 hän silloin teki tästä asiasta mietinnön ja 2004 myös tehtiin aikaisempi mietintö, niin että on hyvä, että palaamme tähän aiheeseen. Ja herra Repo, teillä on nyt puheenvuoro, jotta voimme keskustella tästä muutetusta uudistuksesta, ehdotuksesta ja haluan myöskin kuulla, mitä tarkistusparannusehdotuksia tähän on. Ja sitten meillä on myöskin täällä varjoesittelijä, jonka toivotamme tervetulleeksi Rosvo, Ryyle ja Salvini käyttävät varmasti puheenvuoron myöskin minä oman ryhmäni puolesta. Ja sitten uskon, että myöskin herra Molinar on täällä. Kyllä siellä hän onkin. Ja tervetuloa hänellekin. Ja uskon, että meillä on myöskin täällä Unkarin puheenjohtajamaan edustaja, kyllä vain, Anja Sketes hän mielellään myöskin saa käyttää puheenvuoron, mutta ensiksi puheenvuoro on kuitenkin herra Revolla, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät mm. kollegat, todella käsittelyn alla on nyt ensimmäistä kertaa asetusehdotus kuluttajan suojayhteistyöasetuksen muuttamiseksi. Käsittelyn tässä vaiheessa olen ennen kaikkea kiinnostunut kuuntelemaan muiden varjoesittelijöiden näkemyksiä asiasta. Olen tähän mennessä tavannut komission edustajat sekä puheenjohtajavaltion Unkarin edustajat ja käynyt keskusteluja heidän kanssaan. Olen tapaamassa myös muita tahoja vielä tämän viikon aikana. Vuodelta 2004 peräisin olevassa asetuksessahan on kyse EUn laajuisen kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanosta – vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston, niin sanotun CPC-verkoston luomisesta. Asetuksella pyritään myös osittain yhdenmukaistamaan viranomaisten tutkinta- ja täytäntöönpano-oikeuksia. Lisäksi siinä säädetään mekanismeista, joilla vaihdetaan asiaan kuuluvaa tietoa ja tai ryhdytään täytäntöönpanotoimiin rikkomusten lopettamiseksi rajat ylittävissä tilanteissa. Verkoston tavoitteena on taata korkea kuluttajan suojan taso kaikkialla EU:ssa ja vahvistaa kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin. Komissio on nyt esittänyt asetuksen tarkistamista, mutta ainoastaan lainsäädäntö teknisesti ilman soveltamisalan laajentamista – Käytännössä tämä tarkoittaisi ainoastaan asetukseen liitteen ajan tasaistamista. Komission kanssa käymieni keskustelujen perusteella selväksi kävi, että merkittävin syy asetustekstin tarkastamiselle liittyy kulutusluottodirektiiviin. Sen osalta oikeusvarmuus on erityisesti uhattuna lainsäädäntöteknisistä syistä kuluttajan oikeusvarmuuden, mutta ennen kaikkea kansallisten viranomaisten ja komission toimivaltuuksien kannalta tämä on tietenkin ongelmallista. Mielestäni komission arviota ei ole aihetta epäillä. Komissio on lisäksi esittänyt, että samalla kertaa liitettä päivitettäisiin ja oikaistaisiin muutenkin. Osa liitteen sisältämistä lainsäädäntöviitteistä on vanhentuneita ja Nämä tulee korvata uusilla direktiiveillä. Liite odottaa myös konsolidoimista, mutta sitä komissio ei nyt ehdota tehtäväksi. Esimerkiksi matkustajien oikeudet laiva- ja sisämaaliikenteessä on vuoden 2004 jälkeen sisällytetty asetuksen soveltamisalaan erillisin säädöksin. Muita muutoksia, esimerkiksi liitteen soveltamisalan laajentamista – komissio ei myöskään esitä. Komission mielestä asetus on ollut voimassa vielä kovin lyhyen aikaa, eikä kokemuksia sen soveltamisesta ole vielä kertynyt tarpeeksi. Aiheesta ei myöskään ole olemassa riittävästi tutkimustietoa eikä vaikutusarviointia ole tehty. Komission kanssa järjestetystä tapaamisesta ymmärsin myös, että Eh, CPC-järjestelmän evaluointi on jo suunnitteilla. Vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä tullaan aloittamaan riippumaton ulkoinen evaluointi, jonka tulokset tullaan julkaisemaan 2012. Tämän jälkeen järjestetään julkinen kuuleminen. Vasta kuulemismenettelyn jälkeen, siis joskus vuoden 2014 paikkeilla, komissio on valmis pohtimaan järjestelmän uudistamista. Neuvoston työryhmä käsitteli asiaa Belgian puheenjohtajakaudella. Belgia ehdotti, että asetustekstiin lisättäisiin muutos, jossa komissio velvoitettaisiin tarkastelemaan asetuksen soveltamisalan laajentamista muihin kuluttajien asemaan vaikuttaviin direktiiveihin. Samalla pohdittaisiin CPC-verkoston työn tehostamista. Lisäksi komissiota pyydettiin toimittamaan kertomus aikeistaan kahden vuoden kuluessa. Neuvoston työryhmä päätti kuitenkin hyväksyä vain komission esittämän teknisen muutoksen, eikä se ryhtynyt tekemään asetustekstiin mitään muutoksia. Miten parlamentin siis tulisi nyt toimia tässä asiassa? Kuten sanottua, käsittelyn tässä vaiheessa haluaisin ennen kaikkea kuulla teidän näkemyksiä asiasta. Itse näen tässä kolme toimintamahdollisuutta. Ensimmäinen on minimalistinen ratkaisu. Hyväksyä komission ehdottama tekninen muutos, eli toisin sanoen neuvoston linja, eli asetukseen ei tehtäisi lainkaan muutoksia. Toinen vaihtoehto on keskivälin ratkaisu, lisätä Belgian ehdottama uudelleen tarkastelua vaativa lauseke aikarajoineen ottaen kuitenkin huomioon sen, että komissio on jo ryhtynyt toimiin järjestelmän evaluoimiseksi. Ja kolmas vaihtoehto on maksimaalinen ratkaisu tehdä muitakin tarkastuksia asetustekstiin soveltamisalan laajentamiseksi. Tämänhetkisen tiedon valossa kallistuisin vain pienemmän, pienten muutosten suuntaan, koska käytössämme ei ole vielä riittävästi aineistoa ja kokemuksia – joiden perusteella laajempia muutoksia soveltamisalaan kannattaisi tässä vaiheessa esittää. Mutta myös tuo keskivälin ratkaisu on mahdollinen. Mutta koska keskustelut ovat vasta aluillaan, en halua lyödä lukkoja vielä, lyödä asiaa vielä lukkoon. Olen kuitenkin sitä mieltä, että kuluttajalainsäädäntö kannattaisi kuitenkin kartoittaa perusteellisesti soveltamisalan tarkastelua varten. Tämä olisi myös yhtenäismarkkina-asiakirjan hengen mukaista. Nämä menettelyt ovat niitä oikeudellisesti velvoittavia menettelyjä, jotka turvaavat kuluttajien asemaa jatkossa ja joita voitaisiin verrata ryhmäkanteen käyttöön. Sen vuoksi viranomaiskoneiston yhteistoimintamahdollisuuksien laajentamisella on erityistä merkitystä. Sekä komissio että Unkarin edustajat ovat ilmaisseet halunsa saada asetusehdotuksen pikaisesta käsittelystä. Tavoitteena on, että asetus olisi voimassa jo syys-lokakuussa. Riippuen valitusta lähestymistavasta meidän tuleekin siis päättää, kuinka nopealla aikataululla olemme valmiita parlamentissa etenemään tämän asian tiimoilta. Kiitos. Um, well, uh, well, thank you very much, uh, Mr. Repo. Kiitokset herra Repo esittelijänä. Todella valaiseva selvitys siitä, mistä tässä, kysy, tässä on kysymys. Olen samaa mieltä kanssa, voimme varmasti nopeasti tämän asian ratkaista, koska uskon, että perustavallisuuset periaatteet tässä asetuksessa, kuten tästä äh, selvityksen tänne kävi ilmi, äh, niin kysymys on todella ajankohtainen ajankohtaistamisesta. Ja olette varmasti aivan oikeassa siinä, kun puhuitte juuri tästä kuluttajaluottokysymyksestä, koska tämähän on asia, joka on ollut täällä valkunnassa esillä jo aikaisemmin. Tämä kulutusluottokysymys Kulaa sitten seuraavaksi varjoesittelijä toivon mukaan aika lyhyesti, mutta herran Busuttil ensimmäisenä. Well, thank you, Mr. Chairman, and thank you to the Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos esittelijälle hyvin selkeästä esityksestä. Jos ymmärsin oikein, niin hän ehdottaa tässä äh, tästä äh, kolmea ehdotusta. Ensimmäinen olisi se, että hyväksytään tämä ehdotus ja sanotaan, että kysymys on vain teknisestä ehdotuksesta. Toinen ehdotus olisi se, että otetaan jonkinlainen uudelleentarkastelulauseke tähän ja tämä olisi tällainen puolivälin vaihtoehto. Ja sitten kolmas vaihtoehto olisi, että tehtäisiin merkittäviä muutoksia. Minä olisin samaa mieltä hänen kanssaan, että meidän pitäisi oikeastaan olla tämän toisen vaihtoehdon kannalla, että otettaisiin mukaan tällainen uudelleentarkastelulauseke. En usko, että tällainen tekninen ehdotus, että otetaan mukaan joitakin tärkeitä muutoksia, voisi olla paikallaan tässä vaiheessa, mutta olen samaa mieltä, että uudelleentarkastelu on hyvin tärkeää tässä laissa, koska tämä laki ei ole tuonut meille, eikä ainakaan kuluttajille sitä, mitä he ovat halunneet. Ja nyt entistä enemmän on sellaisia tilanteita arkipäiväisessä elämässä kuluttajilla kautta Euroopan, kun he tekevät rajat ylittäviä ostoja että ähm, he joutuvat ongelmiin ja kuluttajansuojaviranomaiset eivät tee riittävästi yhteistyötä, että he takaisivat sen, että kuluttajat todella saavat suojan, kun he tekevät äh, ostoja toisessa maassa, niin että on hyvin selkeää, että uudelleen tarkastelua tarvitaan ja on myöskin selvää, että kuluttajansuoja äh, toimijoiden pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä ja myöskin tarjota enemmän apua, kun kuluttajilla on vaikeuksia toisissa maissa. Kyllä on tarpeen parantaa parantaa tätä, mutta en usko, että meidän pitäisi lähteä tällaiseen tekniseen muutokseen, vaan olen hyvin avoin tässä asiassa lisäargumenteille, joita esittelijä kenties tekee, mutta tässä vaiheessa minä olisin samaa mieltä hänen ehdotuksestaan, että otettaisiin tämä, tämä keskimmäinen vaihtoehto. Thank you very much, uh, Mr. Kiitokset herran niin, mitä tulee toimeenpanoon, niin tässä aiheessa, jota olemme käsitelleet erilliseksi, erillisesti, niin meillähän on ollut suullinen kysymys juuri siitä, mikä on suhteellinen vaikutus, niin että uskon, että tämä tilanne on monissa kysymyksissä parantunut. Me olemme saaneet oikein hyvää materiaalia ja hyviä vertailtavia tuloksia, mutta olisi kuitenkin hyvä, että meillä olisi lainsäädäntöpuitteet, kun puhutaan täytäntöönpanosta, ja tietysti myöskin hyvä tietää, että jäsenvaltioilla on riittävästi resursseja tässä takana, koska tämä on ihan toinen asia sitten. Niinpä. Sitten herra Osvor. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää myöskin herra Repoa tästä äh, hyvin selkeästä alustuksesta. Mm, kaikille kollegoille haluan todeta, että vaikka tämä teksti on hyvin tekninen, niin se kuitenkin tulee hyvään ajankohtaiseen aikaan, koska me olemme ainakin valiokunnassa saaneet tämän kuluttajan työn loppuun, ja nämä täydentävät toisiaan. Toisaalta meillä on sitten myöskin siis kuluttajan suojadirektiivi, puitteisto ja tämä tietysti sitten tulee lisäksi tähän kuluttajansuojadirektiivi työhön. Ja sitten tietysti kysymys on myöskin siitä, sovelletaanko sitä kaikissa jäsenvaltioissa. Ja kaiken kaikkiaan ryhmämme ajatellen on hyvin tärkeää, että meillä olisi todella vaikuttavuutta siinä, mitä äänestämme ja mitä hyväksymme. Että siellä olisi ollut merkitystä kuluttajilla, mutta myöskin yrityksillä ja pk-yrityksillä, koska ne ovat kuluttajien palveluksessa kaikkialla Euroopassa. Tässä kuitenkin on kysymys hyvin tärkeästä ja tarkasta asiasta kysymys ja kysymys on epäreilusta kilpailusta ja laittomasta toiminnasta jopa. Siis reilujen toimijoiden markkinoilla ei pitäisi siis kuitenkaan tästä kärsiä, kun kysymys on rajat ylittävästä toiminnasta. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että tässä asetuksessa 2004 vuodelta on se seikka, että komission täytyy joka toinen vuosi tehdä raportti siitä, mm, kuinka tätä asetusta on pantu täytäntöön, ja näinhän on. Ja jos nyt sitten katsotaan tuota viimeistä selvitystä komissiolta, tämän direktiivin soveltamisesta. Se on hyvin hyödyllinen. Siinä osoitetaan, että 27 henkilöä 2008 huhtikuussa pidätettiin, koska tapahtui jotakin petollista, niin tämä osoittaa, että tämä toimii todella. Useita satoja vastavuoroisen avun pyyntöjä lähetettiin jäsenvaltioiden kesken vuoden aikana, jotta todella saataisiin selville sellaiset tilanteet, jotka eivät ole lainmukaisia. No sitten kun katsotaan kuitenkin tarkkavaisesti, niin huomataan, että joskin saadut pyynnöt ovat aika selkeästi hajautuneet eri jäsenvaltioiden kesken Tämä siis kattaa lähestulkoon kaikki jäsenvaltiot, mutta mutta mitä tulee sitten annettuihin pyyntöihin, niin ne ovat hyvin vaihtelevia. Tietyissä jäsenvaltioissa ja tietyissä maissa on paljon tietopyyntöjä, paljon vastavuoroisen avun pyyntöjä verkoston kautta, mutta sitten jossakin jäsenvaltiossa niitä on lähestulkoon hyvin vähän tai ei ollenkaan. Ja mahtaako tämä tarkoittaa sitä, että nämä jäsenvaltiot ovat nyt suojassa kaikilta tällaisilta petollisilta ja rikollisilta käytännöiltä? vai onko näissä jäsenvaltioissa erilaisia keinoja ja joskus joissakin jäsenvaltioissa riittämättömiä keinoja tämän asian toteuttamiseksi, kuten asetuksessa on määrätty. Minä siis sanoisin, että jos pitäisi nyt lähteä ponnistelemaan suuntaan tai toiseen, niin pitäisi toimia sillä tavalla, että eri jäsenvaltiot soveltaisivat kaikki samalla tehokkuudella tätä asetusta, jotta tämä todella olisi merkityksellistä ja että tässä ei olisi sellaisia jäsenvaltioita, jotka ikään kuin kieltäytyvät toimimasta tiettyjen rikollisten toimien kanssa ja että näiltä vaadittaisiin sitten myöskin tiettyä tilitystä. Tämä on siis minun ehdotukseni ja muutoin uskon, että voimme keskustella herra Repon kanssa näistä kolmesta ehdotuksesta. Minä hänen ja EPPn edustajan kanssa olen sillä kannalla, että täytyy olla realistinen ja pragmaattinen ja että meidän täytyy todella pystyä todella ottamaan huomioon tämä marginaali, mutta että erityisesti nopeutta ja tehokkuutta on korostettava, jotta tämä teksti saataisiin muutetuksi, vaikkakin tietysti on hyvin tärkeää myöskin ja hyvin hyödyllistä myöskin tarkastella sitä, kuinka tätä soveltamisalaa voitaisiin entisestään laajentaa. Minä kuitenkin puolan enemmän tehokkuutta sillä tavalla kuin tämä teksti nykyisellään on. Ja mahdollisimman nopeasti komissiolle pitää myöskin muistuttaa siitä, mikä sen vastuu on, ja tällä tavalla voimme myöskin jäsenvaltiota tukea. Kiitokset. Mrs. Rühle. Rouva Rühle. Minä haluaisin myös kiittää esittelijää. Hän on erittäin hyvin alustanut tämän aiheen ja minä tuen hänen ehdotustaan. Me emme saa unohtaa, ehkä tähän yksi pieni täydennys, Chaldemosin mietinnössä on, vaan, jossa on kysymys GPSDstä, näistä yleisistä tuoteturvallisuudesta, ja et, ja markkinoiden valvonnista ja siitä, että tarvitaan vahvat eurooppalaiset standardit. Ja tämä pitäisi ottaa huomioon. Sen vuoksi ehkäpä nyt ei kannata lähteä kovalla metelillä huutamaan, vaan vasta siinä vaiheessa, kun on tämä yleinen tuotetuotantodirektiivi ja sen tarkistus, ja sen vuoksi puhuisinkin sen puolesta, että nämä kuluttajaluottodirektiivi on myös yksi asia, joka on hyväksytty. Ja sitten miettiä, pitäisikö ottaa tähän mukaan tällainen tarkistuslauseke, mutta eiköhän komissio nyt tee tämän tarkistuksen joka tapauksessa, varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun Schwabin kuluttajasuojadirektiivi hyväksytään. Joten siis uskon, että tämä tarkistus tulee oli mikä oli, eikä meidän tarvitse sitä välttämättä edes vaatia. Minä tuen tätä tällaista pienehköä ratkaisua, sitä, tu, sitä tukisin. Uh, thank you very much. Well, uh, that includes... Kiitos. Tämä on sitten puhujalistan päätös. Ja te saitte minun osaltani, minun ryhmältäni eh, kommentit, joten minä en sen enempää kommentoi. Mutta ehkäpä nyt sitten me saamme komissiolta hieman enemmän kontekstia ja sitten sen jälkeen esittelijä Repo eh, saa puheenvuoron. Eh, herra Munja ensin. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tilaisuudesta keskustella näistä ehdotuksista näin lyhyessä ajassa. Olemme tästä todella tyytyväisiä. Tämä on osoittanut, että meillä on, halutaan toimia mahdollisimman tehokkaasti, niin kuin esittelijä ja varjostajat ovat todenneet, ja edetä nopeasti. Niin kuin herra Repo itse sanoi erinomaisessa johdannossaan, Tämä on pelkästään teknistyyppinen ehdotus. Se on pelkästään tekninen, koska kaikki vakavat päätökset on jo tehty neuvostossa, parlamentissa ja ne on jo laiksi kirjoitettu. Me yritämme välttää lai, juridista epävarmuutta, haluamme selkeän kuvan antaa asioista ja tässä vaiheessa emme aio muuttaa sovellusalaa tai mitään lainsäädännön artikloja. Argumentit on täällä jo kerrottu. Toistan vielä. Asetus on ollut toiminnassa nyt vasta neljä vuotta. Ja niin kuin ensimmäisessä tarkistuksessa todettiin, niin ensimmäiset kaksi vuotta meni oikeastaan vain teknisiin kysymyksiin. Nyt on siis toinen kaksivuotis käynnissä. Saamme tästä mietin tulevina kuukausina parlamentista ennen kesää, ja silloin pystymme jo puhumaan hiukan täytäntöönpanon puolesta, mutta nämä kyse on vasta kahdesta ensimmäisestä, ensimmäisestä täytäntöönpanon vuodesta. Pitää ymmärtää selkeästi, mitä muutoksia tarvitaan, ovatko muutokset lainsäädännöllisiä luonteeltaan, pitäisikö tarttua itse asetukseen vai onko kyseessä enemmänkin täytäntöönpano Onko kyse siitä, että jaetaan parhaimpia käytäntöjä, jaetaan prioriteettikysymyksiä, toimitaan sen mukaisesti. Jotta ymmärrettäisiin tämä asia, tämän vuoden aikana komissio tulee järjestämään, tai se on järjestänyt työryhmäkokouksia täytäntöönpana viranomaisilla tänä aamuna. Johdin puhetta yhdessä tietosuojatyöryhmässä ja tulemme tarttumaan muihinkin kysymyksiin, joita Belgia ehdotti kaudellaan viime vuonna. Niin kuin on jo mainittu, me jatkamme tällaista, tällaisella ulkoisella arvioinnilla, mitä tulee asetuksen täytäntöönpanoon silloin kolmas kaksivuotistarkastus saadaan käyttöön ja kun raportoidaan seuraavasta kahdesta vuodesta niin itse asiassa tämä pitkälti osuu yhteen alkuperäisen e-, Belgian ehdotuksen aikarajojen kanssa. kolmatta, kolmas kerta, kun tulemme tänne parlamenttiin, niin silloin me pystymme jo kertomaan teille, mitä tapahtuu, mitä pitäisi muuttaa, missä mielestämme on ongelmia. Tähän liittyy tämä julkinen konsultaatiopuoli ja me uskomme, että meidän pitää konsultoida 300 viranomaista, jotka käsittävät näitä kysymyksiä, tekevät päivittäin meidän kanssamme yhteistyötä. He tuntevat parhaiten puutteet ja mitä pitäisi muuttaa. Tällä hetkellä kenellään tätä tietoa ei vielä ole, mutta jotta saadaan aikaan hyvä vahva ehdotus. Meidän pitää pystyä analysoimaan tilannetta. Me tarvitsemme tietysti käytännön tietoja vastuuviranomaisilta ja me tarvitsemme myös kunnollisen vaikutusarvioinnin. Meidän pitää voida ymmärtää, minkälainen vaikutus syntyy, jos muutamme asetustekstiä. Joten tästä syystä komissio on ehdottanut, että rajoitetaan toimintaa tässä vaiheessa pelkkään minimiin tarvittaviin välttämättömiin muutoksiin liitteessä ja otettaisiin huomioon mahdollisia hyviä ajatuksia, joita ehkä on jo esillä tai joita tulee esille myöhemmin Koko tämän lainsäädäntöehdotuksen aikana vuoteen 2014 mennessä me pystymme hyväksymään tarkistetun version komissiossa, jos se on tarpeen. Emme tiedä, onko tämä tarpeesta vai ei, mutta prosessi äh, antaa kaikki mahdollisuudet. Nyt haluaisin kiittää kaikkia tänään puhuneita, koska minulle tuli sellainen tuntemus, että asioita on vakavasti ajateltu kuluttajan edun kannalta. Ollaan sitä mieltä, että täytäntöönpano on olennaista sisämarkkinoiden toiminnan kannalta ja kun halutaan turvata kuluttajan edut. Ja kiitän kaikkia, jotka täällä ovat puhuneet heidän antamastaan tuesta ja kiitän myös tietysti puheenjohtajaamme tänään. Kiitoksia. Uh, Kiitokset. Tämä oli hyvin selkeä esitys ja tiedän myöskin äskettäisestä konferenssista, jossa käytiin hyvin mielenkiintoisia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 kertoa, että olen todella iloinen siitä, että saan jälleen kerran olla täällä joukossanne IMKO-valiokunnassa. Puheenjohtajamaa tekee parhaansa tehdäkseen läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Tämä on yksi meidän prioriteeteistamme tällä puolivuotiskaudella. Sen perusteella, mitä olen kuullut, on selvää, että että tämä asiakirja on todiste tästä läheisestä yhteistyöstä, koska lähtökohdat ovat hyvin lähellä toisiaan. Kolme huomiota kuitenkin, jotka haluaisin tehdä. Tämä luonnos, siinä on kysymys olemassa olevan lainsäädännön ajantasaistamisesta ja tässä on kysymys enemmästä kuin teknisestä muutoksesta. Ja olen samaa mieltä puheenjohtajamaan nimissä, että minimalistinen lähestymistapa olisi haluttava. Olen samaa mieltä siitä, että tämä ei sulje pois myöhempää kattavaa lainsäädännön tarkistusta, mutta myöhemmin. Työryhmätasolla on saatu aikaan jo jäsenvaltioiden kesken sopimusneuvostossa, ja se on hyvin pitkälti sen suuntainen kuin mitä komissio on jo ehdottanut. Nimittäin työryhmässä sovittiin, että noudatetaan tällaista minimalistista lähestymistapaa, hyväksytään komission alkuperäinen ehdotus, me hyväksymme sen, että rajaamme rajaudumme siihen, että tavallaan ajantasaistamme tätä tekstiä tällä hetkellä. Odotamme parlamentin ehdotuksia ja tarkistuksia ja ilolla teemme läheistä yhteistyötä kanssanne. Me olemme parlamenttiystävällinen puheenjohtajamaa ja haluamme myös jatkaa sillä linjalla. Me teemme parhaamme olemme olleet yhteydessä esittelijään ja ainakaan toistaiseksi meillä ei ole mitään erimielisyyksiä. Kiitokset ja kiitokset vielä teille ja kollegoille ne voimakkaasta sitoutumisesta kuluttajansuojakysymyksiin. Se on hyvin tärkeää meille. Kiitokset siitä, että olitte tänään. Äh, herra Repo, ehkäpä haluatte vetää langat yhteen ja ehkä kertoa myöskin hiukan aikataulusta, mitä olette kaavaillut. Haluan omasta puolestani kiittää niin puheenjohtajaa kuin kollegoita ja varjoesittelijöitä ja <clears throat> komissiota ja puheenjohtajamaan edustajaa, jolla on värisuora Unkaria, Unkari ja minä tietysti edustan Suomea. Kaikista näistä evästyksistä, joita, joita sain ja kommenteista, eh, on, jatkan työtäni tiimini kanssa eh, näiden eh, avulla. <clears throat> Ajatus on kyllä pitää vauhtia päällä ehkä saan jo ensi viikon alkuun ö, tekstin kokoon ja lähetettäväksi kääntäjille ja sitten huhtikuun puolessa välissä voitaisiin <clears throat> seuraavan kerran ö, tuota, sommitelmaa käsitellä. Ja äänestys, tavoite olisi sitten jo toukokuun lopussa täällä IMKossa – jos kaikki menee hyvin. Kiitos. Good. Yes, I... Hyvä. Kyllä, tämä on järkevä aikataulu, kun otetaan huomioon, että tämä saa enää voimakasta tukea tällä valiokunnassa. Siis haluan vain tämän nyt toistaa. Siis herra Repo lähettää kääntäjille 28. päivä maaliskuuta, 12. päivä 4 tätä käsittelemistä täällä. Sitten tarkistukset 24. päivän maaliskuuta, toukokuuta ja sitten 5 päivä. Ja kesäkuussa sitten käsittelemme tätä täysistunnossa ja sitten tällä tavalla varmastikin myöskin Unkarin puheenjohtajuusvaltiolla on mahdollisuus tätä asiaa pähkäillä siellä. Kiitokset paljon ja sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on herra Mayerin asia ja kysymys on sopimusoikeudesta. Ymmärtääkseni herra Mayer on tänään huonovointinen ja hänen kollegansa Schwab esittelee tämän hänen puolestaan ja sitten Styler, Ryyle ja Fox varjoesittelijöinä käyttävät puheenvuoron ja sitten herra Savini, missä hän mahtaa olla. Schwab ja Styler, Ryle ja Fox siis hyvin äh, vankka tiimi jo esittelijöitä ja nyt haluan antaa teille puheenvuoron, että voitte esitellä tämän äh, lausunnon Maijerin puolesta. Äh. Kiitos puheenjohtaja. Herra Maijer on ikävä kyllä sairas ja minä edustan häntä täällä tänään. Tämä on aihe, joka liittyy hyvin läheisesti mietintöön, jota minä itse juuri tässä olen viemässä päätökseen. Ja sen vuoksi olen iloinen, tähden nimissään tänään voin esitellä teille ää, äh, tätä sopimusoikeutta ja vihreää kirjaa. Ensinnäkin uskon, että me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että me haluamme suojata korkeaa kuluttajasuojan tasoa Euroopassa ja tähän on jo tehty, kollega Maijer on jo tehnyt tarkistuksia mietinnössään. Mitä tulee sitten vaikutusten arviointiin, siitä ollaan yhtä mieltä. Mietitään vain, että missä muodossa ja miten, minkälaisin yksityiskohdin tämä toteutetaan. Tähän on sitten koko joukko tarkistuksia useilta kollegoilta. EPP haluaisi tarkistukset 24, eh, 27 ja 56 yhdistelmänä. Ja minä toivon, että te voisitte tukea esittelijää tässä niin, että me saisimme enemmistön hyvin laajalle vaikutusten arvioinnille. Se olisi kaikille voitto. Sen lisäksi olemme sitä mieltä, että olisi tärkeää, että että odotamme kuluttajasuojadirektiivin lopputulosta niin, että voimme sitten integroida sen tähän sopimusoikeuteen. Sen vuoksi tarkistukset nimenomaan vaikutusten arvioinnista on yhdistettävä parlamentti odottaa myös asiantuntijoiden lopputyötä niin, että saamme lopullisen kuvan niin kutsutusta optionaalisesta sopimusoikeusvälineestä tai mahdollisista vaihtoehdoista. Minä olen vakuuttunut siitä, että komissio tulee huomioimaan tämän omassa työssään. Muilta osin uskon, että meidän sisäasioiden ja kuluttajasuojavaliokuntana meillä on vastuu ja meillä on sen vuoksi aikamoisia velvoitteita myös selvittää erilaisia vaihtoehtoja. ECR, Guen ja sosiaalidemokraattien kanta sitä, että ei haluta ottaa mitään kantaa, en ole sitä samaa mieltä. EPP haluaisi eh, esittää eh, kolme kompromissitarkistusta, jotka liittyvät nimenomaan kompromissiin optionaalisen sopimusoikeuden ja muiden äh, välineiden kesken liittyen vaikutusten arviointiin. Ja esimerkiksi e-commerce kuuluisi optionaaliseen äh, sopimusoikeuteen ja muilta osin sitten äh, muita asioita voitaisiin ottaa näillä muilla välineillä käyttöön. Ja kompromisseissa äh, on kysymyksessä esimerkiksi siitä, että haluamme poistaa kohdan yhdeksän, mutta muut jäisivät avoimeksi. Me olemme tavanneet kaikki varjoesittelijät ja olettaisin, että että kollega Mayerin ehdotus saa paljon tukea ja kiitän hänen nimissään kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä ja toivottavasti tämä johtaa eurooppalaiseen sopimusoikeuteen äh, loppujen lopuksi. Kiitos. Thank you very much, Andrew Schwab. Uh... Kiitokset herra Schwab. Katrin Steiler. Okay, thank you to, um... Kiitoksia Andrakselle hänen puheenvuorostaan. Mielestäni hän kuvasi näitä eroja aika hienosti, joita meillä siis on. Herra Mairin kanssa meidän pitää olla tarkka näiden vaihtoehtojen kohdalla. Ja monet meistä, jotka haluaisimme kunnollisen vaikutusarvioinnin kaikista vaihtoehdoista ennen kuin mitään päätöstä tehdään, niin ikävä kyllä me olemme yrittäneet tehdä ehdotuksia, mutta mielestäni tämä ratkaiseva kanta, jos tehdään mahdollisesti päätöksen tehdä, mikä meidän kantamme olisi, koska monet haluaisimme arvioinnin näistä vaihtoehdoista komissiolta, koska ei ole tehty kunnollista vaikutusarviointia näistä vaihtoehdoista, joten ennen kuin tämä on ratkaistu, niin mielestäni vaikutusarviointikysymyksen pitäisi määritellä kaikkia pöydällä olevia vaihtoehtoja. Ja olisi vastuunta päättää, mikä vaihtoehto on paras ennen kuin tiedetään, miten se vaikuttaa mitä, mitä se maksaisi. Ja tämä on mielestäni aivan ratkaisevan tärkeää tässä vaiheessa. Tietysti jatkossakin tulemme keskustelemaan tästä. En eh, eh, eh, tätä ratkaisemaan nyt, niin kompromissitarkistukset eivät käsitelleet vaikutusarviointia ja kaikkia vaihtoehtoja. Jos meidän on vaikea tukea tätä kompromissia, jota herra Maier ehdotti joten jätän tähän puheenvuoroni puheenjohtaja. Very much. I think Mr. Kreutz... Kiitokset. Herra Kreutzmann puhunee seuraavaksi. Mr. Schmidt would like, who is the shadow of... Äh, herra Schmidt, Alderyhmän varjoesittelijä haluaa kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvästä työstä. Kuten me kaikki tiedämme, tämä on hyvin laajasti keskusteltu asia ja se on myös hyvin tärkeä. Ja se liittyy hyvin lähellisesti myös kuluttajalainsäädäntöön ja kuluttajan suojalainsäädäntöön. Varjoesittelijä tukee esittelijä Mayeria, joka on samoilla linjoilla kuin Rova Wallis, joka on juuri valiokunnan esittelijä. Tässä on kysymys eurooppalaisesta sopimussa laista sekä myös tästä mahdollisesta välineryhmästä. Vaikutusten arvioiden kohdalta tämä on hieman hankala, mutta meidän täytyy kuitenkin antaa Imkovaliokuntana valiokuntana selkeä kuva siitä, missä me olemme, mitä me kannatamme. Aller varjoesittelijä painottaa, miten tärkeää on vaikutusten arviointi. On tärkeää ottaa myös huomioon Euroopan sopimus oikeuden vaikutus kansallisiin kuluttajasuojalakeihin. Herra Schmidt uskoo, että on tärkeää ottaa esiin äh, olemassa olevat tilanteet liittyen kansainvälisiin sopimuksiin, äh, kuluttajasuojadirektiivin vaikutuksiin. On hyvin tärkeää ottaa ne huomioon myös komission vaikutusten arvioinnissa. Kiitos. Ähm, Rouva Vielen Dank. Ich kann mich dem Kiitos, olen hyvin pitkälti samaa mieltä Tästä me pidämme hyvin tärkeänä, että tehdään vaikutusten arviointi. Me haluamme, että se on avoin ja siksi haluamme jättää molemmat vaihtoehdot avoimeksi, optionaalinen sopimusoikeus sekä tämä välinelaatikko kokoelma. Sen vuoksi on tärkeää, että vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös kansallinen lainsäädäntö ja sen vaikutukset siihen ennen kuin mitään hyväksytään. Sen lisäksi täytyy huomioida, että tällä alalla on tehty jo hyvin paljon työtä, emmekä me halua nyt lopettaa tätä työprosessia, vaan haluamme pitää sen avoimena myös äh, vaikutusten arvioiden suuntaan, koska ei ole mitään järkeä nyt sulkea pois jompaa kumpaa vaihtoehdoista ja sitten kuitenkin tehdä vaikutusten arviointi. Sen vuoksi haluamme jättää molemmat avoimeksi, vaadimme vaikutusten arviointia ja sitten sen jälkeen voimme tarkkailla lähemmin näitä tuloksia. Mikäli tähän tulee optionaalinen äh, sopimusoikeus, niin silloin äh, me olemme puhuneet jurivaliokunnan siitä, kanssa siitä, että meidän tulisi yhdistää kaikki se, mitä meillä jo on, erityisesti liittyen äh, kuluttaja äh, suoja lainsäädäntöön, jonka parissa Schwab työskentelee. Meidän täytyy odottaa sen tuloksia, äh, jos me haluamme, että otetaan huomioon kaikki jo hyväksytyt yksityiskohdat Joten meidän täytyy huolehtia siitä, että sopimusoikeudessa on sitten mukana kaikki erilliset pienet osasetkin ja että sitten katsotaan vaikutusten arvioinnissa myös kaikkia vaikutuksia niihin. Thank you very much, Mr. Fox. Kiitokset sitten herra Fox. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin skeptinen tämän vaihtoehtoisen instrumentin eduista, koska sen täytäntöönpano minun mielestäni vain tuo kuluttajille harmia koska tämä instrumentti ei ole vaihtoehtoinen kuluttajille ja toimija taas päättää sen, että mitä tuomioistuinta käyttää, koska he tässä dominoivat tätä kaupankäyntitilannetta. Toisin sanoen kansallisvaltioissa, joissa kuluttajansuoja on jo alhaisella tasolla ja siinä varmasti pysytään ja niin jossakin jäsenvaltiossa taas sitten kuluttajansuoja on korkealla tasolla, kuten vaikkapa juuri Iso-Britanniassa tai Skandinaviassa, niin silloin yritykset käyttävät tätä instrumenttia, koska se antaa mahdollisuuden alentaa kuluttajan suojaa. Niin, että minusta on hyvin vaikeaa nähdä yhtään tapaa, millä lailla tämä valinnainen instrumentti helpottaisi kuluttajaa. Ja tältä osin samaa mieltä siitä, mitä Rova Steiler sanoi. Kuitenkin sain rohkaisua Rova Ryylen kommenteista sen suhteen, että on tarpeen tehdä kattava vaikutusten arviointi molemmista vaihtoehdoista. Ja toivon mukaan herra Schwab kuuntelee äh, tätä äh, kantaa, koska tuntuu siltä, että esittelijä äh, kertoo omat mieltymyksensä, mutta kun täällä valmistellaan kuitenkin lausuntoa täällä valiokunnassa, niin molemmat vaihtoehdot pitäisi arvioida äh, vaikutuksiltaan ja vasta sitten uskon, että meidän pitäisi tehdä päätös. Ja toivon, että esittelijä ei lähde pois sen vaikutuksen kerran, vaikutelman kerran, että äh, tätä vaihtoista instrumenttia on suosittu ennen kuin tämä vaikutusten arviointi on todella tehty. Kiitokset. Okay. Um, thank you very much. I think I don't see any... Kiitokset. Kukaan muu ei halua käyttää puheenvuoroa. Ilmeisesti pyytäisinkin herra Steinmeieria komissiosta kommentoimaan. Ja itse haluaisin sanoa pari seikkaa. Ymmärtääkseni herra Foxin kuluttajaa koskevat kysymykset aika voimakkaasti tulivat kuluttajan, eurooppalaisen kuluttajan päivänä viime perjantaina ilmi. Minä valitettavasti en päässyt sinne, mutta kuulin tästä tilanteesta kuitenkin. Ja ilmeisesti tässä ollaan samalla linjalla myöskin kuin mitkä ovat komission omat linjat älykkäämmästä lainsäädännöstä. Että on hyvin tärkeää todeta, että tarvitaan vaikutusten arviointi molemmista vaihtoehdoista, joita tässä nyt kaavaillaan. Muutoin koko älykkäämmän lainsäädännön ajatus menee mönkään ehkäpä haluaisitte kommentoida tätä asiaa ja myöskin Rova Ketes, te voitte myöskin käyttää puheenvuoron, jos haluatte, eikö? Selvä, mutta sitten herra Stelmaier. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, ähm, für diese Gelegenheit. Kiitos puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta ihan lyhykäisesti. Ensinnäkin lähes kaikki poliittiset ryhmät tänään, samoin kuin äh, aikaisemmissa tilaisuuksissa, ovat vaatineet meiltä selkeää vaikutusten arviointia. Luonnollisesti tulemme sen tekemään. Ja mitä tulee näihin direktiiveihin, joita komissio on esittänyt äh, vaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi, niin toki vaikutusten arvio tulee kattamaan kaikki eri vaihtoehdot ja optiot. Joten tämä asia on hoidossa Toinen asia, jonka haluan vielä ottaa esiin, liittyen siihen, mitä herra Schwab sanoi. Hän sanoi, että par, hän vetosi parlamenttiin ja muihin piireihin, että he haluavat nähdä asiantuntijaryhmän tulokset. No, tämä on hyvin ymmärrettävä ja hyvin tärkeä asia. Ja tämä liittyy tähän kuulemiseen, kuulemismenettelyyn jossa kysymys on siitä, että kuullaan osapuolia, jotka ovat puolesta ja vastaan. Ja toki ymmärrän sen, että te haluatte nähdä tekstin ennen kuin teette lopullisen päätöksenne. Komissio on julkaissut muutamia lukuja asiantuntijatyöryhmän työn tuloksista. Ja jatkamme julkaisua sitten, kunhan saamme nämä tiedot. Työryhmän pitäisi saada se valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä. Joten luonnollisesti parlamentti ja ja jäsenvaltiota kaikki osapuolet saavat tämän lopullisen tekstin ja voivat sitten sen perusteella määritellä. Mutta kuten Rova Ryyle sanoi, koko tämä eh, keskusteluprosessi eh, ja, ja valmisteluprosessi on vienyt jo kymmenen vuotta ja sen vuoksi ei olisi järkevää nyt pysäyttää tätä prosessia, vaan antaa sen pyöriä edelleen ja eh, koko ajan painottaen sitä, että me haluamme kunnollisen ja syvälle menevän vaikutusten arvioinnin. Sitten vielä lopuksi. Kaikki puhujat painottivat sitä, että, että oli lopputulos mikä tahansa, niin kuluttajasuojatason on oltava korkea, oli se teksti sitten mikä tahansa. Komissiossa olemme ihan samaa mieltä, ja onkin niin, että kun siinä vaiheessa, kun tulee tämä eurooppalainen sopimus, direktiivi, niin tarkoitus on, että tämä parantaa kuluttajien suojaa liittyen esimerkiksi rajat ylittävät kauppaan. Ja kuluttajilla on silloin myös suurempi valikoima, mahdollisuus valikoida tuotteita rajat ylittävässä kaupassa ja mahdollisesti halvempaan hintaan. Mutta kaikki instrumentit sopimusoikeuksessa, niiden täytyy huolehtia siitä, että Euroopan kuluttaja saa korkeamman oikeudellisen suojan ja kuluttajasuojan verrattuna nykyiseen lainsäädäntöön. Tämä on meidän asiantuntijatyöryhmämme tavoite ja komission tavoite. Ja voin jo sanoa teille, että nykyinen nykyisessä tilanteessa tässä asiantuntijaryhmän työssä on jo pyritty selkeästi parempaan kuluttajasuojaan. Te tulette näkemään sen sitten, kun tämä teksti julkaistaan, mutta tällä hetkelläkin jo tässä työssä kuluttajasuoja on huomattavasti korkeampi kuin nykyinen lainsäädäntö. Ja tässä on esimerkiksi kauppaoikeutta parannettu huomattavasti kuluttajan kannalta. Eli siis korkeampi kuluttajasuojataso ja oikeudellinen parempi etu on myös komission sydäntä lähellä. Kiitokset. Well, thank you very much, Mr. Well... Kiitokset tästä. Äänestämme huomenna herra Mayer ei liene täällä huomenakaan ilmeisesti tehdä äänestystä. Haluatteko vielä kommentoida asiaa lopuksi, äh, Zunächst mal natürlich auch herzlichen Dank an die Kollegen. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset kollegoille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Kollega Mayer pitää äh, tarkistuksia 24 ja 27 parhaimpana liittyen äh, tähän vaikutusten arviointiin. Jos nyt sitten vielä tähän kollega Foxin äh, kommenttiin saisin palata tarkistus 26, äh, jossa puhutaan siitä, että otetaanko tässä vaikutusten arvioinnissa opt-out-vaihtoehto mukaan, niin että ei ryhdyttäisi siis äh, minkäännäköisiin toimenpiteisiin. Tästä minä olen nyt hieman sitä mieltä, että jos katsotaan tilannetta esimerkiksi takuiden suhteen. Jos meillä on erilainen takuu Euroopassa, niin vaikuttaa silloin siltä, että me tarvitsisimme sellaista optiota, joka johtaisi tietynlaiseen yhtäläisyyteen. Sen vuoksi, niin, minä en lähtisi sulkemaan pois näitä vaihtoehtoja, mitä täällä on käsitelty. Mutta Maijer on varmasti valmis keskustelemaan tästä tarkistuksesta 26. Kollega Steiler puhuu hieman samansuuntaisesti. Kaikki kollegat, jotka tässä vaativat varovaista lähestymistapaa on huomioitava sen vuoksi, että kuluttajasuojadirektiivin työssä me näimme, miten hankala tämä tie on. Mutta meidän täytyy myös pyrkiä siihen, että kuluttajat ja, ja yritykset eivät joudu ongelmiin lainsäädännön pirstaloitumisen vuoksi. Sen vuoksi meillä täytyy olla yhtäläinen pohja, josta lähdetään eteenpäin ja toivon, että me tähän pääsemme. Kiitos. Good. Well, thank you very much. Hyvä. Kiitokset herra Schwabille. Ehdotan, että että mm, kello 15 huomenna siis äänestämme mm, tästä ja useista mietinnöistä. Toivon mukaan tuotte korttinne ne. Lähetetään vielä tästä sähköpostiasiasta muistuttamiseksi. Nyt menemme sitten seuraavaan kohtaan, toiseen uuteen kohtaan. Herra Tarabella, tervetuloa esittelijämme. Kysymys on mietinnöstä jälleen asetus jota muutetaan siltä osin, kun kyse on fosfaattien ja muiden fosforiyhteisteiden käytöstä kotitalouksen pyykinpesuaineissa. Ja tämä kiinnostaa meitä ja sisämarkkinan näkymät tältä osin myöskin kiinnostavat meitä ja heillä tarpeella vasta varmasti puhuukin. Anna teille puheenvuoronne vuoron ensiksi ja sitten seuraavaksi Sartori, Kreutzmann, Ryyle, Fox ja Savini ei ole vielä palannut, mutta heillä tarpeella ensiksi, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää teitä samoin IMKO-valiokunnan henkilökuntaa. Näin valiokunta on voinut laatia lausunnon alun perin näin ollut suunniteltu, joten puheenjohtaja hyvät kollegat, tämä ehdotus komission ehdotukseksi lähtee liikkeelle yksinkertaisesta äh, argumentista ensinnäkin fosfaat konfliktit aiheuttavat Euroopan vesien rehevöitymistä ja muuallakin maailmassa pesuaineissa näin on enemmän ää, äh, ja muuta. Sitten tässä pyritään poistamaan vääristymät markkinoilla. Tämä vääristymä aiheuttaa kustannuseroja ja kustannuksia teollisuudelle ja kuluttajille. Jotta nämä kaksi ongelmaa voidaan ratkaista, komissio ehdottaa sitä, että rajoitettaisiin luvallista fosfaattien määrää pesuaineissa 0,5 prosenttia, mitä tulee ää, äh, astenpesuaineisiin. Tätä asiatarkastellaan vuoteen loppuun mennessä ja pohditaan, pitäisikö vähentää fosfaatteja myös näissä pesuaineissa. Tässä tukeudun komission ehdotukseen ja kun olen konsultoinut eri osapuolia, olen todennut, että kaikkein tasapainoisen lähestymistapa oli juuri komission valitsema. Lyhyesti neljä kohtaa tästä ehdotuksesta. Niin ensinnäkin meidän pitää rajoittaa fosfaattien määrää vaatteiden pesuaineissa, kun ajatellaan, että se vaikuttaa rehevöitymissä. Ja sitten korostan sitä seikkaa, että pesuaineet eivät ole päävastuullisia rehevöitymisestä tutkimuksen mukaan, joka on tehty Espanjassa. Sen on tilannut ympäristöriskikomitea komissiosta. Se vastaisi vain 6 prosentista rehevöitymistä Euroopan vesistöissä. Tietysti vaihtelua syntyy sen mukaan, miten vesivirta vir, virroista johtuen ja eroja näin syntyy, mutta keskimäärin 6 prosenttia johtuu rehevöitymisestä tai syntää rehevöitymisestä fosfaatilla ei ole siis kovin suurta syytä rehevöitymiseen, mutta se osallistuu kuitenkin tähän kaikkein suurin rehevöitymisen syyt ovat ihmisten ja, eläinten metaboliset jätteet, joten jätevesien käsittelyn, käsittelyn pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti. Mutta meidän pitää kuitenkin rajoittaa fosfaattien määrää vaatteiden pesuaineessa. On tärkeää myös, että voimme näin tehdä. On olemassa korvaavia aineita, kuten sitten se hapot ja muut, mutta nämä, näitä ei kovinkaan paljon ole ja jotkutkin, muutkin ovat tällaisia fosforiyhdisteitä ja näin voitaisiin täysin kieltää kaikkien fosfaattien läsnäolo tai muiden yhdisteiden käyttö. Ja siksi pyritään 0,05 0,5 rajaan. Jotkut ehdotukset ovat sen suuntaisia, että halutaan vähentää 0,5 grammaan pesua, joka tarvitaan yhtä pesua varten ja pitäisi asettaa tällainen rajoitus määrälle eikä prosenttiosuudelle 0,5 prosenttia painosta. Ehkä voitaisiin laittaa sitten vielä enemmän fosfaatteja, joten pakkaukset ovat suurempia ja määrät suurempia. Toisin sanoen tämä olisi täysin haitallista, mutta itse asiassa miten käytännössä tapahtuu esimerkiksi Belgiassa, kun on rajoitettu fosfaattimäärä 0,5 prosenttiin painosta. Ei ole todettu, että oli, olisi vähennetty tätä, vaan aine, pe, aineet ovat yhä konsentroituneempia. Sitten kysymys komissiolle. Tiedän, että Saksassa pidetään kiinni 0,5 gramman tasosta. Haluaisin tietää, onko Saksassa tapahtunut vähentymistä tai vesittymistä sitten toinen kohta, me emme ole rajoittaneet fosfaattien määrää astianpesukoneissa. Tässä valiokunnassa käsittelemme kultasuomia ja kuluttajat eivät halua sellaisia pesuaineita, jotka eivät pese kunnolla tee tehtävänsä. Beukin tutkimukset osoittavat, että minkä, minkälaisia vaihtoehtoja eikö sitä vielä ole, voi, niin voi todeta, että, että jos käyttää ilman fosfaatteja pesuaineita ilman fosfaatteja, niin silloin pesuaika pitenee, eikä sekään nyt ole kovin ympäristöystävällistä. Ja tulos on huono. Belgiassa on erittäin kovaa vettä, sieltä paljon kalkkia, toisin kuin Pohjois-Euroopan maissa, Skandinavian maissa, joten me tarvitsemme eh, pidempiaikaisia pesujaksoja, jos ei käytetä fosfaattia sieltä pesuaineita joten tietysti on samaa mieltä komission kanssa, että täytyisi arvioida vuoteen 2014 mennessä fosfaattien käyttöä asteenpesukoneissa. Mutta haluaisin eh, viitata eh, elinkaareen näiden aiden kohdalla, kun elinkaarissa tarkoitetaan tuotetta kaikissa sen vaiheissa, tuotannosta, raaka-aineiden valmistusta, valmistukseen, pakkaamiseen, kuljetukseen, käyttöön ja käytöstä poistoon saakka. Haluaisin myös, että laadittaisiin tutkimus korvaavista aineista, joita on olemassa, jota tarkasteltaisiin, miten ne toimivat. Tiedän, että tässäkin kuluttajia kiinnostaa, tätä pitää ottaa huomioon kuluttajat ja ympäristö. Sitten kuluttajat tarvitsevat kunnollista tiedottamista. Ja nyt todetaan, että äh, vain tietyssä määrin osa pitää kertoa. Haluaisin, että kuluttajille kerrottaisiin eri aiheista lukuin tai tekstein. Esimerkiksi sanottaisiin, että jos apanee liikaa ainetta, se ei paranna mitenkään tulosta ja että säästöjä syntyy, jos pesee alhaisemmassa lämpötilassa ja kannattaisi käyttää kierrettäviä pakkauksia esimerkiksi. Tästä olen tehnyt myös tarkistuksen. Sitten neljäs kohta. Haluaisin siis välttää sellaista, että yritykset mainostavat sillä tavalla, että heidän aina sisältävät alle 0,5 grammaa ainetta, koska tähän jo laki vaatii. Tässä tavalla väärinkäytetään teollisuudessa eurooppalaisia lainsäädäntöä, vaikka kyse on vain siitä, että noudatetaan voimassa olevaa lakia. Tästäkin olen tehnyt tarkistuksen että minä halusin toimia tasapainoisesti ja haluan kuunnella kaikkia osapuolia. Yritän sovittaa yhteen ympäristön ja markkinoiden edut ja kuluttajasuojakysymykset tietenkin, ja näin ollen tämä lähestymistapa, tiedän, se ei sovellu kaikille, mutta olen vakuuttunut siitä, että tässä oli kyse siitä, että jotkut ihmiset ylittävät toista, vaan halutaan tasapainoinen oikeudenmukainen asetus, joka toimii kuluttajien tuen mukaisesti, ottaa huomioon ympäristönäkökohdat, Ja meidän kannattaa todellakin pyrkiä tasapainoisen ehdotukseen. Olen tietysti valmis kuuntelemaan erilaisia ajatuksia, koska keskusteluhan on jo vielä loppuun käyty. Kiitoksia. Thank you very much indeed, uh, Mr. Kiitokset herra Tarabella ja kiitokset myöskin tästä yksityiskohtaisesta selvityksestä. Niin, otetaan varjoesittelijät ensiksi. Grazie Presidente, a nome dell'onorevole Sartori che per motivi di trasporto aereo. Kiitokset eh, eh, kollega Sartorin nimissä. Hän ei valitettavasti lentokoneen myöhästymisen takia päässyt paikalle. Haluaisin kiittää herra Tarabellaa hänen avoimuudestaan ja eh, siitä, että hän on ollut käytettävissä tämän asian käsittelyn alusta lähtien. Ja olemme todella sitä mieltä, että on tärkeää toistaa, mitä vaatimuksia tällä alalla on. EU-lainsäädäntö tältä alalta osoittaa, että on olemassa huomattavia eroavaisuuksia. Espanjassa ei ole mitään fosfaattipitoisuuden rajaa pesuaineessa. Ranskassa taas fosfaatit ovat täysin kiellettyjä. Italiassa taas on maksimipitoisuudet erityyppisissä pesuaineissa, niin että nämä lainsäädäntö erot eivät liity vain pelkästään tuottajien intresseihin, vaan kyse on myöskin valmistuksesta ja, näit, valmistuksesta ja näiden tuotteiden kierrätyksestä ja niiden käytöstä, joka vaihtelee maittain, kuten herra Tarabella tässä muistutti, fosfaatit ovat käytännössä katsoen kadonneet, vaikka Kaikkiin syyt siihen ovat erilaisia. Tietysti teollisuudessa tämä päätös liittyy erityisesti rehevöitymisriskiin. Fosfaatithan ovat hyvin tärkeä tekijä tässä, mutta fosfaatin eh, käyttö ei sinällään ole tässä merkittävässä asemassa. Fosforiyhdisteet myöskin ovat hyvin tärkeässä roolissa, kun kyse on rehevöitymisestä, ja tästä itse asiassa on jo Reachin yhteydessä keskusteltukin. Minä uskon, että olisi hyvä nyt lähteä miettimään sitä tapaa, kuinka haluamme säädellä fosforin käyttöä, jos nyt haluamme sen käyttöä yleisesti tota, rajoittaa. Minun mielestäni tätä ehdotusta pitäisi muuttaa, komission ehdotusta pitäisi muuttaa sillä tavalla, että otetaan tähän mukaan määrälliset rajoitukset, jotka ovat absoluuttisia, ja että otettaisiin huomioon myöskin todellinen annosmäärä eikä niinkään prosenttimääriä, ähm, jos ajatellaan fosfaatti esiintymiä. Ehkä voitaisiin ajatella myöskin sitä, että voitaisiin käyttää jotakin vaihtoehtoja, äh, fosfonaatteja tai zeoliittia. Tämä voisi myöskin innostaa tutkimukseen tällä alalla. Äh, se on aika rajallista äh, kun ajatellaan, että on olemassa tietyt raja-arvot. Tietysti haluamme keskustella vielä muiden esittelijöiden kanssa, valmistelijoiden kanssa. Toivomme tekevämme yhteistyötä ja toivon mukaan todella pääsemme eroon näistä hiukan hankalista kohdista tässä komission tekstissä. Kiitokset vielä herra Tarabellalle ja haluan todella vielä toistaa, että olemme täysin käytettävissä, niin kun tätä tekstiä työstetään. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos äh, puheenjohtaja. Markkinoiden äh, sirpaloituminen äh, pesuaineessa on johtanut tarpeettomiin kustannuksiin teollisuudelle. Sen vuoksi kansalliset erilaiset fosforipitoisuudet ja niiden harmonisoiminen on mielestämme komission taholta hyvä toimenpide. Ja mitä tulee myös konetiskiaineisiin, joiden kohdalla vuonna 2014 ollaan tekemässä rajoituksia, mutta kysymys onkin siitä, eikö komissio voisi tämän toimeenpanna jo vuonna 2012 tai 2013, niin että me saisimme silloin komission arvion ja niin, että voisimme reagoida tähän näiden faktojen perusteella. Sama koskee mahdollisia rajoituksia liuottimien käyttöön teollisessa käytössä. Komission äh, selonteossa ei ole mitään teknisiä rajoituksia liittyen teollisiin tuotteisiin ja esimerkiksi kone tiskiaineessa on tiettyjä ongelmia liittyen fosfaatteihin. Sen vuoksi tarvitsemme lisää tutkimusta ja innovaatiota. Ja mitä tulee tähän komission tutkimuksen siitä, että kiellettäisiin fosfaatit kaikissa puhdistusaineissa – silloin täytyy olla mahdollisuus myös vaihtoehtoiseen tuotantoon. Meidän täytyy olla varovaisia, koska ei ole mitään järkeä, että me yritämme eh, luoda uusia työpaikkoja sisämarkkinoilla yhtäältä ja sitten toisaalta varomattoman toiminnan kautta johdamme siihen, että työpaikat eh, katoavat. Sen vuoksi pidämme hyvänä tätä ehdotusta, jonka komissio on tehnyt ja meidän täytyy keskustella nyt sitten näistä prosenteista vai siitä, että tämä on absoluuttinen, tämä 0,5 prosenttia. Muilta osin olemme avoimia keskusteluille, tarkistuksille, mutta meidän mielestämme se ongelma, mikä näkyy jo vaikutusten arvioinnissa, oli se, että monilla mailla ei ole puhdistuslaitoksia. Ja sen vuoksi siellä tilanne on heikompi kuin äh, muissa maissa. Joten täytyy huolehtia siitä, että myös näissä maissa rakennetaan puhdistuslaitoksia. Sen vuoksi, että vaikutukset siellä ovat huomattavasti pahemmat. Kiitos. Uh, thank you very much. Mrs. Ruler. Kiitokset sitten Rova Ryyle. Olen samaa mieltä. Luonnollisesti kannatan puhdistuslaitoksia ja veden puhdistaminen maksaa myös. Sekin täytyy huomioida, kun sanotaan, että on työpaikka menetyksiä, jos lähdetään tekemään kieltoja. Täytyy miettiä, mitä ympäristön kuormitus sitten maksaa. Ja esimerkiksi Ruotsissa on jo laki kielto ja Ranskassa on hyvin lähellä myös se, että siellä tulee täydellinen kielto. Sen vuoksi olisi järkevää harmonisoida tämä asia Euroopan tasolla. Minusta meidän pitäisi laajentaa tätä kieltoa myös äh, konetiskiaineihin, luonnollisesti tutkimusten jälkeen mutta ei ole mitään järkeä, äh, jos ei oteta mukaan konetiskiaineita samalla tavalla kuin äh, tavallisia vaatteidenpesuaineita. Kiitän kollegoita ja komissiota he, komission ehdotuksista, koska pitkällä aikavälillä ei ole järkeä hoitaa tätä asiaa vain jäsenvaltio tasolla. Se johtaa markkinoiden vääristymiseen ja sen vuoksi olisi järkevää harmonisoida tämä Euroopan tasolla. Ja vesihän on myös rajaton ja sen vuoksi kuormitus vesistöissä kuormittaa meitä kaikkia. Uh, thank you very much, Mr. Fox. Kiitokset, herra Fox. Thank you, Chairman. Can I thank Mr. Tar- Kiitoksia puheenjohtajan. Kiittäisin herra Tarabellaa ja hänen tiimiään tämän mietinnön laatimisesta. Kiittäisin myös komissiota pidättyneisyydestä tässä kysymyksessä ja eivät ole laajentaneet tätä astianpesuaineeseen ennen kuin on kunnollinen vaikutusarviointi tehty. Olen tästä aivan samaa mieltä. Kuulen, mitä herra Kreutzmann tässä sanoo mahdollisista työpaikkojen menetyksistä – jos fosfaatit yksinkertaisesti kiellettäisiin, koska on ero fosfaattien ja fosforiyhdistelmien välillä. Mielestäni meidän pitää pyytää komissiota huolella tarkastelemaan vaikutuksia, joita yksinkertaisella kielolla olisi, koska se kyllä hyödyttäisi ympäristöä, mutta ennen kuin tähän päätökseen mennään, niin haluaisin nähdä, mitä kustannuksia tähän liittyy teollisuuden ja työpaikkojen kannalta katsottuna, mutta periaatteessa en ollenkaan vastusta tällaista kieltoa fosfaattien kohdalla, olettaen tietenkin, että teollisuus jatkossakin käyttää vähemmän haitallisia fosforiyhdisteitä aineissaan. Puheenjohtaja mielestäni varmastikin pystymme saamaan aikaan yhteisymmärryksen tästä aiheesta ja minä haluan vielä kiittää herra Tarabellaa hänen yhteistyöstään. Kiitoksia. Good, thank you very much. Uh, Kiitokset. En näe enää muita puheenvuoroa haluavia kollegoita. Meillä on täällä komission edustaja, eikö niin? Hetkinen, konsepti konseptit menivät sekaisin. Ehkä voisitte esitellä itsenne ja ehkä vastata näihin kysymyksiin, joita tässä tuli esille. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, my name is... Kiitos. Olen Klaus Berendt ja olen DG, yritys DGn ja Käsittelemme siellä juuri kemiallisia aineita sekä pesuaineita erityisesti. Kiitokset herra Tarabellalle ja myöskin varjoesittelylle näistä positiivisista kommenteista ja tuesta tälle ehdotukselle, jonka olemme tehneet. Erityisesti todella ää, äh, tässä on ollut hyvin tarkka vaikutusten arviointi, jossa olemme tarkastelleet erityyppisten pesuaineiden käyttäjiä ja mahdollisia vaik- äh, ratkaisuja ja ää, äh, vaikutuksia ympäristölle, ihmisterveyteen ja myöskin ää, mitä mahdollisuuksia olisi taloudellisesti ja ympäristöllisesti ja muutoin korvata fosfaatit. Olisin samaa mieltä herra Taravella kommentista siltä osin, että kyllä nämä fosfaatit eivät ole jätevedessä suurin osuus pesuaineista niin, että olemme tästä aika paljon samaa mieltä. Sen takia olemme rajoittaneet tätä ehdotustamme alun perin jo siihen, että toisaalta voitaisiin kieltää nämä kokonaan ja toisaalta sitten taas pitää kiinni sellaisesta tilanteesta, jossa vielä on mahdollista myöskin ottaa huomioon taloudelliset näkökulmat. Olemme myöskin ottaneet myös fosforiyhdisteet tässä huomioon, ja se johtuu siitä, että yksi fosfaattivaihtoehto on fosfonaatit, sellaiset fosforiyhdisteet, joita voidaan käyttää pieninä pitoisuuksina, ja olemme tulleet siihen johtopäätöksen tutkimuksen tuloksena, että saattaa olla, että niillä on muun tyyppinen kuin rehevöitymisriski ympäristölle, ja olemme myöskin tulleet siihen tulokseen, että pitää estää se, että fosfonaattien käyttö lisääntyy. Sen takia meillä on kokonaisraja fosforille, fosforiyhdisteille, joka kattaa nämä kaikki. Sitten herra Tarpela kysyi tässä, josko voitaisiin ajatella, että yrittäisiin vaikka nämä rajoitukset määritellä eri tavalla niin, että olisi kaiken kaikkiaan gramma per äh, annos per pesu jotkut rajoitukset. No tämä äh, huomio tehtiin meille äh, sen jälkeen, kun tämä ehdotus tehtiin. Ja tässä syynä nyt on ollut se, että prosentti rajaa saattaisi johtaa kompaktoitumiseen ja aika paljon itse asiassa. Tätä kompaktiusta on ollut entistä enemmän pesuaineissa. Ja jos nyt pidämme kiinni tästä prosenttimäärästä, niin saattaa olla, että äh, tämä äh, vaikuttaa tähän kompaktoitumiskysymykseen niin, että ehkä voisimme ajatella tätä rajaa rajoituskysymystä, joko se sitten olisi tuo äh, herra mainitsema saksalainen raja tai josko joku toinen, katsotaan sitä sitten, mutta joka tapauksessa meistä tuntuu siltä 0,5 prosenttia nykyisissä Ähm, tiivisteissä olisi oikeastaan ähm, parempi kuin 0,0 0,5 grammaa, mutta tietysti täytyy miettiä veden kovuutta ja sitä, minkä tyyppisestä maaperästä on kysymys ja minkä tyyppisiä ähm, määriä käytetään äh, tietysti maaperän ja veden kovuuden mukaan, mitä tulee sitten astianpesu koneessa käytettäviin äh, pesuaineisiin. Tällä hetkellä emme voi niitä lähteä tällä tavalla korvaamaan. Ruotsi mainittiin esimerkkinä ja se on ehkä Ruotsissa helpompaa, koska siellä on hyvin pehmeää vettä, mutta kaikissa jäsenvaltioissa näin ei ole, kuten Taravilla mainitsi Belgiassa esimerkiksi. Ja kaikki tiedot, joita meillä ovat, viittaavat siihen, että fosfaatit on ähm, pesuaine ei pese astioita yhtä hyvin ja täytyy myöskin miettiä niiden pitkän välin vaikutuksia pesukoneisiin itsensä. No sitten pitkän aikavälin arviointi herra Kreutzmann tässä äh, liittyy puuttui tähän. En voi heti sanoa heti, koska pelkäänpä, että jos tähän lähdetään liian aikaisessa vaiheessa, niin saimme vain samat tiedot kuin mitä saimme tuossa vaikutusten arvioinnissa, niin että jos teemme tämän uuden arvioinnin liian aikaisin, saattaa olla johtopäätös sama kuin tällä hetkellä. Tämä on siis ehdotuksia, joka liittyy vuoteen 2014. Ja ihan lopulta vielä herra Tarvella ehdotti, että lisättäisiin joitakin merkintäohjeita kuluttaja silmällä pitäen. Tässä haluaisin mainita, että että on jo itse asiassa tehty tarkistus näistä tiedoista ja sitä sovelletaan jo itse asiassa, mitä tulee sen osalta, kuinka vapaaehtoisesti pyykinpesuaineiden valmistajat voivat tiettyä tietoa antaa. tämä on toiminut aika hyvin, niin saattaa olla siis mahdollista, että ei ole pakko tehdä tästä laillisesti sitovaa, vaan saattaa olla, että se toimii käytännössä tällä tavallakin. Ainakin tähän mennessä on näin. Tietysti voisimme ajatella, äh, ajatella sitten automaattisten pesuaineiden äh, automaattisten pesukoneiden pesuaineiden uudelleen tarkastelua, kuten herra Tarabella mainitsi, että tehtäisiin tällainen elinkaariarvio, kuten olemme tehneet itse asiassa tämän ehdotuksen, niin voimme tietysti tarkastella näitä vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen, mutta tietysti myöskin niiden äh, teknisiä ja taloudellisia vaikutuksia, mutta tietysti tätä täytyy tarkastella paljon laajemmassa yhteydessä. Kiitokset. Thank you very much for that very comprehensive review. tästä kattavasta katsauksesta ja varmasti herra Tarabella panee tämän kaiken merkille. Sitten hiukan aikataulustamme ennen kuin herra Tarabella saa viimeisen puheenvuoron aikarajan aikaraja 24. tätä kuuta torstaina. Ja sitten käsitellään 12. huhtikuuta äänestämme 13. huhtikuuta ja sitten 15. kesäkuuta äänestetään vastuvalikunnassa syyskuntaan tämmöinen syyskunnassa on tässä aika antelua ympäristövaliokunnan suhteen. He tietysti ottavat kaiken ajan, minkä voivat. Herra Tarabella, haluaisitteko te kommentoida kuulemaanne tai mitään muuta? Nopeasti puheenjohtaja, koska te juuri muistuttaa näistä aikarajoista. Minun täytyy vain vielä kiittää kollegoja erinomaisesta yhteistyöstä ja toistan vielä sen asian, että avustajanne kanssa olemme teidän käytettävissänne tarkistuksista, joita mahdollisesti jätetään. Kiitän teitä todellakin vielä hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Well, thank you all very much. Kiitoksia kaikille kovasti ja kiitän komissiota myös. Berns nimeni meni hiukan väärin, mutta tervetuloa myös tapauksessa. Sitten siirrytään viimeiseen kohtaan esityslistalla, ennen kuin me kuulemme tärkeän esityksen sisämarkkinoiden tietojärjestelmästä. Kehotan teitä todellakin jäämään tänne, koska mielenkiintoisia tietoja tullaan saamaan siitä, miten IMI toimii. Tiedän, että tämä on aivan erityisen kiinnostavaa herra Metille. Mutta herra Kampus täällä korvaa Louis Gressiä, koska meillä on tässä uusi lausunto vakuutustakuujärjestelmästä teillä on tämä luonnos jaettu ja pyytäisin herra Kampusta esittelemään sen Louis Greshin puolesta. President. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa äh, Louis Greshin mietinnössä hän yrittää olla välttämään päällekkäisyyksiä ja keskittyy pelkästään kuluttajaan ja kansalaisten suojeluun vakuutusalalla. Kysymys kuuluu, että koska puuttuu kunnollista korvausjärjestelmää, jos kuluttajat menettävät eh, konkurssin yhteydessä esimerkiksi, niin kuluttajat ovat todellakin kaikkein haavoittuvaisin ryhmät erilaisissa rahoituskriiseissä, hiljattainen talouslama tai laskuaika on vaikuttanut haitallisesti kansalaisiin ja heidän luottamukseensa rahoitusmarkkinoihin. Ja meidän pitää pystyä takamaan se, että luottamus kuluttajan luottamus säilyy heidän varansa ovat turvassa. Täytyy ryhtyä toimiin, jotta otetaan huomioon kuluttajan edut. Ja perusperiaatteena on se, että minimisuojelu taso on jo harmonisoitu EU-tasolla, pankki- ja investointisektorilla. On talletusta, kuusuunnitelmat olemassa. Ikävä kyllä kuluttajan suojan kannalta vakuutusala lahaa jäljessä. Tämä luo erilaista suojan tasoa vakuutuksenottajille. Erilaiset järjestelmät, vakuutustakujärjestelmät eri jäsenvaltioissa luovat erilaisen suojelun tason. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä estää rajat ylittävän vakuutustoiminnan kehittymistä ja puuttuu e, yhtäläiset toimintaolosuhteet juristi ajatellen. Esittelijä uskoo, että vakuutustakujärjestelmät antavat suurempaa suojaa kuluttajille ja tämä lisää kuluttajan luottamusta myös sisämarkkinoihin. Esittelijä uskoo, että kaikkein realistisin lähestymistapa tällä hetkellä on se, että otetaan käyttöön johdonmukainen juuristi sitova puitteisto vakuutustakuujärjestelmille. Tätä kautta voidaan uudistaa, tämä, poistaa tämmöisiä puutteita vakuutuskysymyksissä. Meidän ei kuitenkaan pidä heikentää jo nyt tarjottua kuluttajansuojaa jossakin jäsenvaltiossa. Tämän takia vakuutustakuujärjestelmän pitäisi perustua esittelijän mukaan minimiharmonisaatioperiaatteisiin. Tulevan vakuutustakujärjestelmän pitäisi perustua koti mm, jäsenvaltioperiaatteelle, jossa sitten valvotaan näitä järjestelmiä. Esittelijä käsittelee myös informaatiokysymyksiä, tietoskysymyksiä, rahoitusta ja hallinnointia. Tiedottamisessa hän osoittaa, että tietoa pitäisi olla tarjolla kuluttajille silloin, kun vakuutusyhtiö joutuu maksukyvyttömäksi. Tietojen paljastaminen on aivan olennaista. Esittelee uskoa, että kun on yhteinen tiedotus piste korvauksista. Tämä tulee lisäämään avoimuutta, parantaa tiedon kulkua ja helpottaa rajat ylittäviä maksuja. Se, että perustetaan tällainen tuleva vakuutustakujärjestelmä, tavoitetaso pitäisi asettaa kohtuulliseksi siirtymäajaksi. Ja vielä lopuksi vakuutusala vaatii konkreettista tehokasta hallinnointia ja valvontaa, mitä tulee näihin järjestelmiin, jotta varmistetaan se, että vakuutustakujärjestelmät lisäävät todellakin kuluttajan suojaa ja suojelevat heitä tehokkaasti. Uusien puitteissa mitä taata tehokasta valvontaa ja yhteistyötä kansallisten ja eurooppalaisten viranomaisten välillä, kuten äh, vakuutusalan omien valvojen kesken. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Tämä oli erittäin hyvä, kattava mietintö herra Kresilta se kuluttajan suoja rahoitusalalla on meille erittäin tärkeä kysymys, jonka otamme vakavissamme. Ja nyt sitten muihin puhujien ensin varjoesittäjät herra Schwabon paikalla, herra Kreutzmann, haluaa puhua herra Schmidt, Rova Ryyle, Kampfa ja Fox on paikalla, joten aloitetaan varjoesittelijöillä. Sitten herra Linde ilmeisesti on paikalla komissiosta, jos olen oikeassa. Ah, herra McCasey komissiosta. Hän saa myös kommentoida. No niin, ensin herra Schwab. Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos eh, kollega Korea de Campusille ja luonnollisesti myös esittelijä Louis Grechille, jonka kanssa me viime viikolla tapasimme puhuaksemme hänen mietintönsä alustavasta versiosta. EU:ssa vakuutusjärjestelmä, joka korvaa vahingot, niin ne ovat hyvin erilaisia eri maissa – esimerkiksi ottaen huomioon, kuinka paljon maksetaan tai kuinka kattava vakuutus on. Sen vuoksi EPP-ryhmänä ja minä varjoesittelijänä pitää tervetulleena sitä, että komissio haluaisi yhtenäiset puitteet tällaisille vakuutusjärjestelmille niin, että kaikilla jäsenvaltioilla olisi minimistandardit. Tämä parantaa ei ainoastaan kuluttajien luottamusta vakuutusjärjestelmää, vaan se tulee myös vahvistamaan sisämarkkinoita, koska silloin vakuutusyrityksillä on myös yhtäläiset edellytykset ja sitä kautta saadaan myös avoimuutta markkinoille. Komission ehdotus Solvensi 2-direktiivin jälkeen liittyy hyvin moniin toimenpiteisiin, joita käytettiin jo finanssikriisin ratkaisemiseksi niin, että pitkällä aikavälillä yritykset äh, kykenisivät vahvistamaan valuuttaunionia, mutta myös vahvistamaan sisämarkkinoita. Olen kollega Grekin mietintöluonnoksen kanssa monilta osin samaa mieltä. Ja lyhentääkseni keskustelua, niin otan heti esiin ne asiat, joihin mahdollisesti teen tarkistuksia, koska tässä on muutamia asioita, joita voimme vielä parantaa. Uskon, että on tärkeää, että sellaiset vakuutusjärjestelmät, joita komissio ehdottaa, että ne otettaisiin käyttöön silloin, kun ei ole enää mitään muuta, kuten esimerkiksi Solvensi 2-direktiivi. Minä uskon, että alue, millä meillä ei ole aikaisemmin ollut minkäännäköistä äh, järjestelyä, niin meidän täytyisi äh, huomioida jo olemassa olevatkin asiat äh, ja järjestelmät. Toisekseen se, että olisi tiettäviä rajoja, kattoja näille vakuutuksille niin, että kuluttaja esimerkiksi tietäisi, minkälaisia riskejä hän joutuu itse kantamaan ja mitä riskejä sitten laillisesti, oikeudellisesti taattu vakuutus kattaa. Koska tämä ei todellakaan paranna ainoastaan kuluttajan luottamusta vakuutuksiin, vaan se johtaa myös siihen, että hinnat olisivat kohtuulliset. Ja tästä me voimme varmasti Grekin kanssa vielä puhua. Mutta kiitän häntä hänen työstään ja iloitsen vielä tulevasta yhteistyöstä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Schwab. Herra Schwab, herra Kreuzmann. Thank you, Mr. Chair. On behalf of... Kiitos puheenjohtaja Ulle Schmidtin puolesta. Haluan kiittää herran Grekiä hyvästä yhteistyöstä. Ulle Schmidt on sitä mieltä, että on hyvin tärkeää että lisätä kuluttajan suojelua ja saada voimakkaampia äh, Euroopan laajuisia sääntöjä, kun kysymys on rajat ylittävästä sijoittamisesta ja saada sama taso suojelun kaikkiin jäsenvaltioihin. Ähm, on hyvin tärkeää, että tätä kautta voidaan yhtenäismarkkinoiden kilpailukykyä lisätä Tämä tarkoittaisi parempaa nykyisen lainsäädännön harmonisointia. Tarvitaan sellaisia sisämarkkinasääntöjä, jotka rahoituspalveluissa luovat todelliset eurooppalaiset yhtenäismarkkinat. Liberaaliryhmä siis tukee suurinta osaa kollega Krekin tekstin sisällöstä ja tukee myöskin sellaisia elementtejä, jossa tarvitaan minimiharmonisointia kaikkien jäsenvaltioiden periaatteisiin. Ulle Schmidt on myöskin sitä mieltä, että että koska aika vähän on ollut konkursseja juuri vakuutusalalla, niin senpä takia tämä pitäisi olla ex poste eikä ex ante painottunutta. Tässä pitäisi pyrkiä neutraaliin vakuutusmekanismiin ja eikä sellaiseen tilanteeseen, jossa oltaisiin vero veroluontoisessa tilanteessa ja sen takia tulisi toimia näin. Schmidtillä on jotakin, jotakin artikla 6 liittyviä epäilyjä. Se liittyy siihen, kuinka tämä kattaisi petolliset vakuutusmenettelyt, jos joku vaikkapa ö, käyttää tilannetta väärin myynnin yhteydessä. Ö, Tämä äh, liittyy itse asiassa äh, arvopaperi- ja pankkitoimintaan ja äh, on muistettava, että itse asiassa tällä hetkellä jo vakuutusyritykset ovat vastuussa työntekijöidensä toimista ja toissijaiset välikädet myöskin joutuvat kantamaan tiettyjä henkilökohtaisia vastuita ja samoin myöskin jotkut arvopaperitoimijat ähm, joutuvat seuraamaan myöskin tätä toimintaa. Ja jos tästä sitten tulee Ähm, yleisempää myöskin vakuutusalalla, niin silloin pitäisi käyttää sellaisia ja olemassa olevia viranomaisia, jotka voisivat tätä asiaa seurata. Ähm, äh, tämä äh, ei kuulu vakavaraisuussäännön piiriin kuitenkaan, vaan rikosoikeudellisen menettelyn piiriin. Sitten kohta kuusi ei toimi ja äh, se ei ole kuluttajien edun mukainen. Schmidt on tässä skeptinen, koska ähm, näiden käytäntöjen myötä valvojat eivät pysty ähm, hallitsemaan varoja konkurssitilanteessa, jos äh, vaaditaan korvauksia äh, rahan muodossa äh, ruotsalaisen valvontaviranomaisen ähm, mukaan, johon Schmidt on ollut yhteydessä, sen sijaan, että aina yritettäisiin myydä kokonainen vakuutussalkku tällaisessa konkurssitilanteessa, niin tämä olisi myöskin parasta äh, kuluttajan edun osalta. Ja sitten kahdeksan kohta, äh, tämä pätee vain suuriin toimijiin. Tässä tarvitaan valtio takaajiksi. Jos yksi suurimmista yrityksistä kaatuu näillä markkinoilla, niin silloin pienet yritykset eivät pysty maksamaan niitä äh, maksuja, joita vaaditaan asiakkaiden korvaamiseksi. Tällaisissa tilanteissa, tilanteissa tarvitaan todella tukea. Ja tämä oli siis herra Schmidtin lausunto. Hän valitettavasti ei päässyt paikalle ja hän haluaa tehdä kuitenkin yhteistyötä esittelijän kanssa ja odottaa kovasti tämän asian lopputulosta. Kiitokset. Uh, herra Kreutzmann. Ja arvostamme myös kovasti herra Schmidtin tietämystä talous- ja eh, valiokunnasta. Nyt sitten pyytäisin herra Foxia puhumaan Inerova Ryylää, koska kaksi viikkoa sitten ECR sai uusia jäseniä. Nyt meidän pitäisi vaihdella siis näiden kesken. Herra Fox, te saatte olla nyt ensimmäinen ECR-ryhmän jäsen, joka täällä puhuu. Don't know, that is the origin of the expression to be at sixes and seven two of the um, uh, guilds within the... Niin. Lontoosta löytyy samantyyppinen ennakkotapaus. Sielläkin toimittiin vuorotan. Me olemme kutosena ja seiskona täällä vihreästä vihreän kanssa, joten kiittäisin esittää tästä asiasta jotenkin selväksi, että ryhmäni tukee komission lähestymistapaa, että perustetaan tällaiset puitteet kautta EUn vakuutustakujärjestelmän hyväksi. Tämä tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa mielestämme. Kuitenkin olemme herra Ringassa eri mieltä EU-tasoisista Me tuemme minimiharmonisaatiotasoa, jossa otetaan harmonisoidaan tietyt kuluttajan suojakysymykset, korvaukset ja maksurajat korvauksien maksamiseksi kotivaltioperiaatteen pohjalta. Meidän pitää olla tietoisia siitä, että vakuutusmarkkinat ovat varsin erilaiset kuin pankkimarkkinat. Jos epäonnistuttaisiin, tämä ei aiheuta sitä, että vakuutuksen saajat jättävät vakuutusyrityksen niin kuin pankeissa kävisi. Ja vakuutustakuujärjestelmän rahoituksesta pitää ottaa huomioon myös laajemmat keskustelut, joita käydään rahoitustasoista ja odottaa tuloksia tästä ennen kuin asetetaan tasoja vakuutustakujärjestelmille. Niin kuin herra Korosman, emme usko, että kannattaa nyt puoltaa tällaista ex-ante-rahoitusta, vaan rahoitetaan vasta sitten mahdollisen vararikon jälkeen. Artikas on samaa mieltä siitä, että ei ole sopivaa, että vakuutustakujärjestelmien pitäisi kattaa sellaiset petokset, jos on toimittu väärin, pitäisi etsiä korvausta itse yritykseltä. Ja yr- Tämän järjestelmän pitäisi tulla käyttöön silloin vain, kun vakuutuksenantaja on epäonnistunut tai joutunut konkurssiin. Sama koskee petoksia. Tämä kuuluu jäsenvaltion valvojen vastuulle, eikä olisi oikein, että otetaan tämän mukaan vakuutustakuujärjestelmään. Puheenjohtaja, olemme tehneet hyvää yhteistyötä herra Grehin kanssa ja odotamme jatkoa tulevaisuudessa. Kiitoksia. Uh, thank you very much, Mr. Fox. Uh, Kiitoksia herra Fox ja sitten lopuksi vielä Ryyle. Ihan lyhykäisesti. Minä haluan myös kiittää herra Grekkiä tai Koreira de Camposia mietinnön esittelemisestä. Muutamia huomioita, äh, kollegoiden huomiota, huom, muutamat kollegoiden huomiot ovat äh, aiheuttaneet minulle tässä nyt hieman mietintää liittyen esimerkiksi petoksiin. Tämä täytyy nyt äh, jotenkin kirjata toisella tavalla, mutta tästä, meidän täytyy puhua tästä esittelijä- ja varjoesittelijöiden kesken uskoisin, että nimenomaan riskien kohdalla tällä alalla on suuria ongelmia. Equitable Lifein kohdallahan sen näimme hyvin selkeästi. Suurin ongelma siinä oli se, että ei ollut mitään selkeää kuvaa riskeistä, jotka liittyivät näiden asiakkai, näihin, mitä asiakkaat tekivät. Joten minä uskon, että että tähän pitäisi puuttua, koska ainakin silloin, kun on kysymys suurista määristä. Well, thank you all very much indeed. I think... Kiitoksia kovasti. Yleinen linja, jota tässä seuraamme, on jo vakiintunut linja. Jatkamme tavallaan lomaosakedirektiivistä kuluttajaluottodirektiivin pohjalta. Tämä on tärkeä kysymys myös kuluttajien kannalta ja tiedän, että Tämän Greho on hyvin ymmärtänyt. Nyt minullakin ilo pyytää komissiota kertomaan meille e- heidän valkoista kirjastaan ja herra McCasey vastaa sitten tähän asti kommentteihin. Thank you, Chairman. Um, I would like to thank... Puheenjohtaja, haluan kiittää valiokuntaa tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja haluaisin keskittyä pariin asiaan, jotka mielestäni ovat äh, tämän keskustelun keskiössä, ei pelkästään vain täällä valiokunnassa, vaan myöskin Ekon valiokunnassa. Aloittaisin äh, rahoituskysymyksestä. Olin iloinen, kun kuulin, että että on olemassa täällä valiokunnassa mielenkiintoa tähän ex ante rahoitukseen, mitä tulee näihin vakuutustakujärjestelmiin. Ja toistaisin, mikä on komission kanta tähän asiaan. Jos on vain ex post toimintaa, on kahden tyyppisiä ongelmia. Ensinnäkin se vakuutu, yhtiö, joka menee nurin, ei osallistu tähän rahastoon. Ja tätä me emme halua. Me emme halua luoda tällaista moraalikato-ongelmaa. Ja toinen ongelma on sitten se, että jos on vain ex rahoitusta, rahoitusta ja tapahtuvaa rahoitusta, niin, niin silloin nämä äh, vakuutusvarat ovat korreloituneita ja äh, silloin menevät hyvin ja huonosti yhdessä ja saattaa olla tilanteeseen, jossa tota alaa stressitilanteessa joudutaan pyytämään, jos vaikkapa suhdanne on huono tai mikä sitten onkaan taloustilanne rahoitusmarkkinoilla, niin joudutaan pyytämään maksamaan rahaa aivan väärään aikaan niin, että tämä on syklin myötäistä, siis jälkikäteen tapahtuva rahoitus on syklin myötäistä ja näistä kahdesta syystä komissio uskoo, että ai, oikea rahoitustapa on ennalta tapahtuva rahoitus, siis jatkuva rahoitus, ex ante rahoitus. Toinen tärkeä kysymys on se, että taattaisiin se, että tässä ei nyt sitten tätä ongelmaa täysin nyt turuttaisi liiallisesti, niin haluan tässä viitata siihen, että vaikutusten arviointi komission valkoisesta kirjasta erityisesti ottaa huomioon tilanteen riskin osalta, joka syntyy silloin, kun Solvenssi 2 on käynnissä ja toiminnassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me emme yritä nyt ennakoida tai ottaa huomioon rahoitusvakauden merkitystä, kun otetaan huomioon Solvensi sikakkosen toimeenpano, vaan siis kuinka hyvin tämä järjestelmä voi toimia se ei voi millään lailla luoda konkurssitonta ympäristöä. Joka tapauksessa aina tulee olemaan tiettyjä riskejä ja se mahdollisuus, että että jossain ennalta näkemässä tilanteessa valvojat eivät pystykään estämään vaikeuksia tietyssä vakuutusyrityksessä. Ja siitä syystä minä ehdotan, että on hyvin tärkeää taata se, että kuluttajien luottamus ei katoa ja että on mahdollista tämä kuluttajien luottamus palauttaa mahdollisimman pian. Erityisesti pidin mielenkiintoisena viittausta niihin eh, ongelmamarkkinoihin, jossa vakuutusmarkkinat erityisesti ovat hyvin keskittyneitä tässä ei ole mitään taikaratkaisua, vaan meidän täytyy löytää hyvä tasapaino toisaalta kuluttajien suojelun välillä ja toisaalta sen välillä, että ei kerätä liikaa, liikaa rahaa, joka sitten koituisi vakuutusalan kohtaloksi. Kun markkinat ovat keskittyneemmät, niin tämä on paljon vaikeampi tilanne, koska ihan määritelmällisesti suurempi vakuutusyhtiö luo suurempia ongelmia, jos se joutuu vaikeuksiin. Komissio on yrittänyt ottaa tämän huomioon tuossa vaikutusten arvioinnissa ja me olemme erityisesti ottaneet käyttöön tällaisen ikään kuin vakuutustakujärjestelmien määrittelemisen ja kalibroinnin sen pohjalta, kuinka paljon niillä on arvoa varvopaperiarkkinoilla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että missä tahansa tapauksessa ja missä tahansa petostilanteessa, kuinka iso vakuuttaja sitten olisikaan, että se voisi tulla tämän järjestelmän nielemäksi, vaan että siinä pyritään nyt sopeuttamaan tai jollakin lailla ottamaan huomioon paremmin tämä vaara tavara, joka on olemassa keskittyneemmillä markkinoilla. Joka tapauksessa ei pidä vain ottaa huomioon näitä äh, vakuutustakujärjestelmiä ongelmien äh, ratkaisijana, koska valvojat äh, varmasti reagoivat nopeammin ja ovat tarkkaavaisempia sellaisten toimijoiden kanssa, jotka ovat suurempia, koska nehän ovat oikeastaan koko tämän valvojen toiminnan keskiössä. Lopuksi Pidän erityisen tärkeänä viittausta siihen ongelmaan, eh, joka saattaa syntyä osana sitä, kun pyydetään eh, likvidaatiota – ja oikeuksia siirtää oikeudet toiselle vakuutuksen antajalle. No, tämä tilanne täytyy nähdä oikein, koska tässä on hyvin tärkeää, kuten sanoin, että luodaan sellaiset puitteet, joissa yhdessä valvojan kanssa voidaan palauttaa mahdollisimman pian kuluttajan luottamus. Siis tässä on toimittava käytännönläheisesti. Ja tässä olivat kommenttini. Kiitos. Well, thank you very much indeed. I, I think that... Kiitoksia. Olen todella tyytyväisiä tähän komission lähestymistapaan ja valintaan laatia valkoinen kirja. Ja odotamme mielenkiinnolla mahdollista keskustella näistä kysymyksistä. Ja, ja valiokuntamme tulee todellakin vastaamaan tähän varsin vahvasti tämänkin mietinnön pohjalta. On erittäin hyvä, että näin voimme toimia. Sitten aikataulusta, joka minulle on annettu. Kerron sitä nyt teille ja sitten ehkä esittelen haluan vielä kommentoida lopuksi herra Krehin puolesta aikaraja tarkistukselle on tällä viikolla torstaina. Tarkistus käsitellään 12. huhtikuuta. Tästä äänestetään 13. huhtikuuta ja sitten tästä äänestetään talous- ja rahaisen valiokunnassa toinen toukokuuta, joten aika tiukka aikataulu. Ja tästä sitten kesäkuussa äänestetään täysistunnossa, joten paljonkaan liikkumavaraa ei ole, mutta näyttää siltä, että kaikki hallitsevat tämän asian ja varmasti voi tehdä siis tarkistuksia ajoissa. Herra Kampos, haluatteko lisätä jotakin lopputiivistelmänä? Uh, no, Mr. Um, Chairman, just to... Puheenjohtaja, haluan vain kiittää kollegoja. Panin huolella kirjoitin huolella ylös eri kommentit, enkä nyt halua vastata näihin asiakysymyksiin, mutta välitän kaikki teidän kommenttinne itse esittelijälle, herra Grehillä. Kiitos. Kiitoksia, että toimitte täällä hänen sijastaan. Sijansa. Sitten siirrytään eteenpäin viimeiseen esityslistaan, tär- esityslistan kohdan tänään. Kuulemme esityksen komission sisä- sisämarkkinapääosastosta koskien sisämarkkinoiden tiedotusjärjestelmä. Tämä on erittäin tärkeä järjestelmä. Näin pyritään helpottamaan sisämarkkinoiden toimintaa. Se kattaa monella, monenlaisia eri kysymyksiä ja aina on ilo toivottaa tervetulleeksi komissio puhumaan tänne ja on myös hienoa, että he valvovat asiaa varsin valpaasti. Me olemme saaneet myös kopion tästä kertomuksesta, jota tullaan täällä esittelemään. Olen erittäin iloinen, että mukana on säännöllinen vieraamme tässä valiokunnassa, Marian Craven, joka on vastuussa näistä kysymyksistä. Ja nyt täällä teidän esityksenne näkyy jo ruudussa, joten pyytäisin teitä ystävällisesti käymään tämän puheenvuoron läpi ja sitten vastaatte mahdollisesti myös mm, jäsenten kysymyksiin. Olkaa hyvä. For this opportunity to give you uh, an update. Kiitos puheenjohtaja mahdollisuudesta kertoa teille, mikä tilanne tällä hetkellä on ja mihinkä me olemme menossa. Syy siihen, miksi me haluamme nyt esitellä asian teille, on se, että komissio on hyväksynyt tiedonannon IMIin kehittämisestä ja laajentamisesta, samoin kuin myös vuosiraportin siitä, kuinka IMI on toiminut 2010. Tämä esittely on tärkeä mielestäni myös, jotta voimme valmistella perustoja asetusluonnokselle, joka astuu voimaan ensi vuonna. Haluan vain kertoa nopeasti, mikä IMI on. Ensinnäkin se on se sovellus, jota käytetään, joka ei tarvitse mitään erityistä ohjelmistoa tai tietokonetta meidän täytyy valmistella jäsenvaltiota kaikilla tasolla. IMI yhdistää äh, eri tasojen äh, viranomaiset. IMI laadittiin, jotta voitaisiin ylittää suuri kuilu, joka jäsenvaltioiden viranomaisilla oli, kun he yrittivät löytää oikean vastapuolen muista jäsenvaltioista. Jos katselette lukuja, Tänä päivänä niin meillä on 6100 äh, rekisteröityjä viranomaista IMIssä ja on hyvin tärkeää jäsenvaltioille, että heillä on välineet löytää oikea vastapuoli muista jäsenvaltioista. IMI myös mahdollistaa näiden viranomaisten vaihtaa informaatiota turvallisella tavalla. IMI on hyvin tietoturvallinen. Meillä on paljon sääntöjä äh, yksityisyydestä tässä järjestelmässä, jotta voimme varmistaa, että informaatio, joka sisältää paljon henkilökohtaista tietoa usein, on turvallisesti käsittelyssä viranomaisten kesken. IMIssä tärkeää on myös se, että se toimii kaikilla eu kielillä. Sen perusväline ovat tällaiset esikäännetyt kysymykset ja vastaukset kaikille aloille, joita jäsenvaltiot käyttävät. Eli jos liettolainen viranomainen haluaa esittää kysymyksen vaikkapa Puolan viranomaisille, silloin Liettuan viranomainen voi vain klikata tätä liettuan kielistä kysymystä, joka lähetetään Puolan viranomaisille, joka voi lukea sen puolaksi ja valitsee puolaksi sitten sieltä vastauksen, joka lähetetään Liettuaan, ja Liettuan viranomainen Liettuassa voi sitten lukea sen Liettuan kielellä. Joten tämä on hyvin tärkeä elementti tässä kuilun ylittämisessä, jota, johon IMI on tarkoitettu. Sitten hieman lukuja. Vuodesta 2009 lähtien olemme käyttäneet IMIitä esimerkiksi ammattimaiseen pätevyyteen ja 2010 lähtien palveludirektiivin alalla ja näissä yli 6000 viranomaista on nyt sitten rekisteröityneenä. Jäsenvaltioilla on hyvin hajautettu järjestelmä, joten he ovat nyt rekisteröineet myös kunnat, joilla on oma tehtävänsä. Näiden 6000 viranomaisen joukossa on yli 11 500 yksittäistä käyttäjää rekisteröityneenä IMIhin. Juuri nyt keskimäärin 160 pyyntöä informaatiosta saamme kuukausittain. Määrä on suhteellisen matala, mutta luku kasvaa kohtuullisen nopeaa vauhtia. Jos sitten katsotaan nopeutta, 58 prosenttia kysymyksistä vast- saavat vastauksen kahden viikon sisään. Ja meidän mielestämme tämä on kohtuullisen nopea, jos ajatellaan, että useimmat näistä tiedonvaihdoista ovat eh, viranomaisten kesken, jolla ei ole yhteistä kieltä eikä yhteisiä menettelytapoja muuta kuin IMI. Me olemme myös tehneet tutkimuksia saadaksemme selville, pitävätkö käyttäjät meidän järjestelmäämme tarpeeksi helppona ja millä tavalla voisimme parantaa IMIin kuluttajaystävällisyyttä. Nyt jo 92 prosenttia käyttäjistä pitävät IMItä kohtuullisen käyttäjäystävällisenä. Sitten muutamia lukuja siitä, mitä tässä järjestelmässä tapahtuu. Tässä äh, on kysymys näistä äh, pyynnöistä äh, ammattien tunnustamisesta. Tässä on kysymys näistä pyynnöistä, joita on lähetetty, noin 150 pyyntöä viranomaisten kesken per kuukausi. Tilastot koostavat eri aktiviteetteja eri jäsenvaltioissa. Jos katsotaan, ketkä esittävät eniten informaatiopyyntöjä, ammattien tunnustamisessa, niin siinä on yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat ja Tanska. Jos me sitten katsomme vastaanottavaa puolta, niin me näemme, että Romania, Puola ja Saksa ovat kaikkein aktiivisimpia kysymys- tai informaation kohdemaita. No, mitä ammatteja tämä sitten kattaa? Tämä grafiikka osoittaa, että lähes kolmas osa näistä pyynnöistä koskevat lääkäreitä. Kuten tiedätte, lääkäri on hyvin liikkuva ammatti EU:ssa. Ja sitten toinen on opettaja ja kolmas liikkuva ammatti on sairaanhoitaja. Ja sitten on myös muita ammatteja, kuten hammaslääkärit, äh, farmaseutit, eläinlääkärit, arkkitehdit, fysioterapeutit ja niin edelleen. Joten me laajennamme koko ajan kattaaksemme, pikkuhiljaa kaikki tällaiset liikkuvat ammatit. Sitten kysymys äh, siitä, kuinka nopeasti nämä informaatiopyynnöt saavat vastauksen. Siitä on tämä seuraava grafiikka. Te näette, että 43 prosenttia saa vastauksen kahdessa viikossa. Ei, yhdessä viikossa. Anteeksi, puhuja korvaa. Ja sitten kahdessa viikossa 59 äh, prosenttia. Joten tulos on todella hyvä. Jos sitten katsoo, mitä muuta IMI kattaa, tämä toinen alue, joka liittyy meidän palveluihimme, tässä näemme hieman eh, erilaisen kuvan. Me olemme käyttäneet tätä järjestelmää nyt eh, vuoden verran ja kuten te näette, nämä luvut ovat huomattavasti matalammat kuin mitä oli näiden ammattien pätevyyksien tunnustamisessa. Nyt tämä kuitenkin on kasvamassa. Te näette helmikuussa tällaisen piikin ja toivon mukaan tämä jatkuu, tämä suuntaus. Me olemme kysyneet viranomaisilta sekä kansallisilta IMI-koordinaattoreilta, miksi IMItä käytetään näin hitaakosti palvelualalla. He jotkut ovat maininneetkin, että se, mitä tässä pyritään saavuttamaan palvelualalla, on nimenomaan muutos hallintotavoissa. Ja monethan ovat hoitaneet toimintaansa samalla tavalla vuosikausia ja nyt yhtäkkiä heitä pyydetään tekemään asioita eri tavalla. Esimerkiksi ei pyytämään täyttä käännöstä kaikista asiakirjoista, vaan että heidän pitäisi ottaa yhteyttä toisiin viranomaisiin saadakseen enemmän informaatiota, eikä vain hylkäämään pyyntöä sen vuoksi, että ei luota esimerkiksi käännöksiin. Jotkut viranomaiset ovat myös sanoneet, että he eivät pidä sitä täysin selkeänä, he eivät täysin ymmärrä, mitä uusia velvollisuuksia heillä on palveludirektiivin myötä. Joten tämä vaatii hyvin paljon koulutusta ja tiedostamisen lisäämistä. Sitten muutama sananen IMIin laajentamisesta ja kehittämisestä. Tätä käytetään nyt tällä hetkellä siis palveludirektiivin alalla ja ammattien tunnustamisessa. Meidän mielestämme olisi hyvin hyödyllistä laajentaa IMItä myös muihin aloihin, että sitä käytettäisiin tällaisena yleisenä välineenä, eikä niin, että sitä käyttää vain yhdellä alueella, vaan että se olisi helppo sopeuttaa myös muihin alueihin. Ja tämän osoittamiseksi neuvosto 15. maaliskuuta päätti käynnistää tällaisen pilottiprohjelman, joka koskisi nyt lähetettyjä työntekijöitä. Eli tämä olisi nyt kolmas järjestelmä tässä, mahdollisuus tässä järjestelmässä. Ja tämä on ihan mahdollista ilman mitään uusia ATK-sovelluksia, koska täytyy vain katsoa, mitä kysymyksiä viranomaisten täytyy esittää ja minkälaisia vastauksia he saavat. Ja neljäs politiikan alue, joka tähän IMIhin äh, liitetään, liittyy hyvin pitkälti Euroopan parlamenttiin sen vuoksi, että te lisäsitte uuteen potilasoikeusdirektiiviin viittauksen IMIstä. Joten äh, potilasoikeusdirektiivi äh, tullaan lisäämään tähän. Me olemme viime vuoden aikana katselleet useita politiikan alueita selvittääksemme, mitä potentiaalia laajentamiseen meillä on IMIssä. Ja me olemme identifioineet 25 eri direktiiviä, jotka teoriassa olis, hyötyisivät IMIstä. Mutta meidän täytyy ensin puhua kaikkien osapuolten ja viranomaisten kanssa. Kaksi aluetta, jotka vaikuttavat hyvin lupavalta, ovat pelit, pelaaminen ja sitten e-kaupan, sähköinen kaupankäynti. Ja sen lisäksi me uskomme, että meidän pitäisi lisätä myös uusia äh, toimintamahdollisuuksia. Ja yksi niistä on tällainen moduli, jota voitaisiin käyttää notifiointimenettelyyn. Kuten te tiedätte, monissa direktiiveissä jäsenvaltioilla on velvollisuus ilmoittaa kansallisista uusista säännöistä tai poikkeuksista ja tätä ei tehdä kovinkaan järjestelmällisesti tällä hetkellä. Ja mä ajattelin, että koskapa meillä on rekisteröitynä jo niin paljon eri viranomaisia IMIssä, niin meillä voisi olla tässä järjestelmä tähän ilmoitusmenettelyyn. Ja sen lisäksi vielä yksi mahdollisuus laajentaa IMIin käyttöä olisi se, että, että se otettaisiin, linkitettäisiin tilastoihin. Meillä on monia järjestelmiä, jotka voitaisiin ottaa mukaan IMIihin ja välttää sitä kautta kaksinkertainen päällekkäinen työ. Eli se, mitä me haluamme tehdä, on kehittää IMItä jonkinnäköiseksi tällaiseksi hallinnolliseksi väline, välineistöksi, jonka kautta viranomaiset voisivat helposti vaihtaa informaatiota keskenänsä, mutta myös esimerkiksi viranomaisten ja komission kesken, esimerkiksi notifiointimenettelyn suhteen. Mitä etuja sitten INIin käyttämisestä on? No, edut ovat aika selvät. Ensinnäkin tämä on hyvin paljon halvempi kehittää edelleen, kun ei tarvitse aloittaa nollasta. Ja tämä järjestelmä, joka on jo olemassa, se kykenee toimimaan paljon nopeammin, jos siihen vain tarvitsee lisätä uusi moduli. Mutta jos katsotaan tätä myös käyttäjien näkökulmasta, tämä on paljon Ähm, kuluttaja, käyttäjäystävällisempi, jossa voidaan tehdä useampia tehtäviä yhden välineen kautta. Ei tarvitse loggautua sisään moneen eri järjestelmään, muistaa kaiken maailman äh, salasanat ja niin edelleen, vaan tässä voidaan käyttää IMItä, jossa yhdellä välineellä voidaan hoitaa useita asioita. Samoin mitä tulee äh, tukipisteisiin, että on helpdeski, koulutus ja niin edelleen. Ei tarvitse tähänkään käyttää eri välineitä. Ja sitten vielä lopuksi, mitä enemmän käyttäjäyhteisöjä saadaan tähän järjestelmään, sitä suurempi on se etu, mitä verkot saavat. Nyt meillä on jo 6000 viranomaista mukana, ja jos kaikki ovat mukana tässä yhdessä järjestelmässä, niin monet asiat helpottuvat. Sitten vielä lopuksi asia, joka on tärkeä IMIin kannalta, on se, että tämä ei aiheuta mitään kustannuksia käyttäjille sen vuoksi, että IMI on keskitetty järjestelmä, joka rahoitetaan EU-budjetista, joten sen vuoksi käyttäjien ei tarvitse maksaa esimerkiksi IMIin kehittelemisestä tai ylläpitämisestä tai muusta. Sen vuoksi IMIin käyttöön on hyvin matala kynnys. IMI ei ole olemassa ainoastaan hallinnon eduksi, vaan epäsuorasti se auttaa myös kansalaisia ja yrityksiä, koska se johtaa siihen, että viranomaiset voivat antaa nopeammin vastauksen, koskapa viranomaiset saavat itse helpommin informaatiota. Tämä johtaa myös esimerkiksi asiakirjojen kääntämiskustannusten pienenemiseen sen vuoksi, että monissa jäsenvaltioissa vaaditaan käännöksiä asiakirjoista valan tehneen virallisen kääntäjän tekemiä käännöksiä. Sen lisäksi vähenee se, että hylätään anomuksia johtuen esimerkiksi väärinkäsityksistä tai, liian vähäisestä tiedosta. Mitä me nyt haluamme? Me haluamme vahvistaa koulutus, panostuksiamme, varsinkin mitä tulee tämän välineen käyttöön palveludirektiivin alalla. Sen lisäksi haluamme parantaa ja laajentaa myös koko IT-järjestelmää niin, että koko järjestelmä olisi kestävä myös siinä vaiheessa, kun laajennamme sitä useammille politiikan aloille. Vuoteen 2012 meillä täytyy olla selkeä aikataulu laajentumiselle. Me olemme nyt identifioineet monia aloja, mutta meidän täytyy myös saada sitoumus näiltä käyttäjiltä niin, että he lähtevät mukaan tähän järjestelmään ja sitä kautta voimme sitten kehittää tätä järjestelmää heidän tarpeidensa mukaan. Ja lopuksi sitten haluaisimme ehdotuksen kesäkuussa parlamentilta neuvostolta, joka liittyisi IMI-asetukseen. Ja tämän IMI-asetuksen tarkoituksena olisi kodifioida ja vahvistaa nykyisiä tietosuojalakeja, jotka ovat äh, tänä päivänä komission suosituksissa mukana. Tietosuojavaltuutettu on aina vaatinut, että meidän pitäisi saada tietosuoja vaatimukset yhteispäätösmenettelyyn ja ehkäpä nyt on sitten aika saada aikaan tällainen väline. Mutta tietosuojasäännössä me haluaisimme myös selkeyttää eri toimijoiden vastuita ja menettelyitä, ja me haluamme saada aikaiseksi myös joustavan välineen niin, että IMIitä voidaan käyttää helpolla tavalla monilla eri politiikan alueilla. Eli tämä on nyt kaikki käynnissä. Jos te haluatte enemmän informaatiota tästä, tästä kaikesta, niin meillä on nettisivusto, jossa on paljon asiakirjoja. Ja sieltä te löydätte vuosittaisen raportin, josta te olette juuri saaneet kopion komission tiedonanto IMIn laajentamisesta. Siitä löydätte myös enemmän yksityiskohtia kriteereistä ja laajat suuntaviivat meidän laajentumisstrategiallemme. Ja sen lisäksi, mikäli te olette kiinnostuneita niin voisin tarjota tällaista tiedotuskokousta parlamentin jäsenille ja avustajille kesä, touko-kesäkuussa. Ne, jotka haluavat tietää tarkemmin, kuinka IMI toimii, niin me voisimme sitten esimerkiksi näyttää sen teille. Joten tässä minun osuuteni, mutta toki vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos. Well, Marian, thank you for a very um, interesting... kiitoksia erittäin kiinnostavasta esityksestä. Ja kiitoksia siitä, että saimme kuulla tästä tulevaisuuden strategiasta jo. Mielestäni koko kysymys sisämarkkinoiden hallinnoimisesta tulee, on tullut esille yhä tärkeimpänä kysymyksenä erityisesti tämän sisämarkkinoiden paketin kautta, josta olemme vakavissaan keskustelleet myös hallintopuolesta. Tämä on olennainen väline tässä yhteydessä ja myös jotkut alueet, jotka otit esille, mm, ovat huomattavan merkittäviä, joten varmasti valiokunta kyllä tulee, tulee tätä tukemaan, joten kollegat, nyt meillä on hiukan aikaa jäljellä. Onko jollakin kysymyksiä? Herra Schwab on jo ilmaissut halunsa puhua, joten hän saa ensimmäisen puolustan herra Kamp, Korere Kampos, Rova Ryyle. Herra Schwab ensin ja sitten herra Kampos. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää tästä esityksestä. Minusta tämä IMI-järjestelmä äh, on tärkeä. Sehän tuli esille äh, palveludirektiivin yhteydessä. Tässä on kysymys siitä, että jäsenvaltioiden hallinnot voivat rajat ylittävästi saada informaatiota ilman kieliongelmia ja kielimuuria koska sisämarkkinoilla kaikki eivät kykene välttämättä toimimaan juuri kieliongelmien vuoksi, joten tämä on hyvin suureksi avuksi. Ja sitten mitä tulee tähän asetukseen, että saataisiin tietosuoja mukaan tähän järjestelmään, niin eh, tässä täytyy saada korkea taso tietosuojalle, toki koska tässä on kysymys sellaisesta informaatiosta. Olen tässä tarkastellut, mitä te olette täällä kirjoittaneet. Tässä raportissa on totta, että Saksa on maailman mestari IMIin käyttäjinä rekisteröityneenä, mutta on myös paljon pieniä maita, joissa on paljon rekisteröityjä käyttäjiä. Viro esimerkiksi. Virolla on paljon viranomaisia nimenomaan palvelualalla. Minua kiinnostaisi ennen kaikkea se, missä on suurimmat ongelmat. Järjestelmä ei ole vielä vanha. Jäsenvaltioilla on varmasti erilaisia kysymyksiä ja pyyntöjä ja minua kiinnostaisi, mitkä ovat suurimmat ongelmat käytössä. Onko tiettyjä ammattiryhmiä, te mainitsitte jo lääkärit esimerkiksi, mutta tiettyjä ryhmiä, joilla on erityisiä ongelmia. Kiitos. Um, yes, there are some interesting pieces of data here. Täällä on kyllä varsin mielenkiintoisia tietoja. Ehkä pitäisi katsoa viranomaisten määrää suhteessa väestön määrään. 65 järjestöä esimerkiksi löytyy Kreikasta, jotka, jotka käsittelevät ammattitutkimuksia, jotka ovat rekisteröityneet tähän Herra Correira de Campus. Ehm, Kiitokset Kiitos siitä, että järjestitte tämän esitelmän. Tämä oli hyvin selkeä, mutta uskon, että se heijastelee myöskin sitä mielenkiintoista asiaa, joka nyt on tapahtumassa. Minulla on pari kommenttia. Ensinnäkin kansallinen viranomainen ja nämä kaikki tasot. Tiedämmekö, että tämä voi kattaa myöskin jo yrittäjät, koska tämä mainittiin tuossa esityksessä. Käsittääkseni tämä voi myöskin kattaa ammattiliitot. näissä IMI-hankkeissa, ovatko ne avoimia tavallisille kansalaisille vai onko tämä olematon mahdollisuus, onko ne rajoitettu pelkästään vain instituutioille tai palveluille, palvelutahoille. Ja toinen kysymys, jonka haluaisin esittää, liittyy tähän sen proaktiiviseen luonteeseen, joka näillä hankkeilla on, vai onko kysymys pelkästään tietoa antavasta informatiivisesta luonteesta? Tietenkin olisi hyvin tärkeää, että tämä tieto olisi saatavilla, mutta olisi vielä parempi, jos komission edustaja voisi antaa ikään kuin proaktiivisen esimerkin tästä asiasta siitä tavasta, jolla viranomaiset voivat päästä suoraan jonkin toisen maan viranomaisen kanssa yhteyksiin. Onko tämä sellainen asia, jota suunnitellaan, vai aiotteko keskittyä vain tiedon antamiseen. Tässä olivat kaksi kysymystä, jotka halusin esittää, mutta tahtoisin myöskin onnitella kaikkia tästä menestyksestä, jota tässä hankkeessa on jo saatu. Kiitos. Um, any, any other colleagues? Uh, Onko muita kollegoja, jotka haluavat esittää kysymyksiä? No ehkä sitten minä sitten muutaman kohdan otitte esille, kuinka tärkeää kieli ja käännökset ovat. Ja tiedän, että Täällä oli esitys jostakin muutoksista käännösjärjestelmässä ja mielestäni IMI-järjestelmä on todellakin tästä varsin riippuvainen. Voisitteko ehkä kertoa, miten tässä on edetty käännösten kohdalla. Sitten toiseksi oli erittäin tärkeää mielestäni ottaa esille kysymys koulutuksesta ja käytön edistämisestä jäsenvaltioissa. Tiedän, että teillä on ollut jo yritystason kokouksia, mutta voitaisiinko tehdä jotakin vielä enemmän tällä alueella? Ja sitten mitä verkkovälineitä muissa yhteyksissä voidaan ottaa käyttöön, kun yritetään rohkaista jäsenvaltioita käyttämään paljon enemmän tätä järjestelmää hyväkseen. Ja edelleen tässä ei ole kyse vain viranomaiset käytöstä, vaan yritykset, kansalaiset, heidän pitää saada tietoa siitä, että tällainenkin on keino saada nopeasti tietoa, jotka liittyvät näihin keskinäisiin tutkimusten tunnust, tutkimusten tutkintojen tunnustamiseen tai solvit joka jotenkin liittyy, tai nämä vastaavuuskysymykset liittyvät tähän. Um, <clears throat> yes, thank you. To start with the um, Kiitoksia. Aloittaisin siitä, mitä herra Schwab kysyi, mitkä ovat tämänhetkisiä ongelmia. Ihan selvennykseksi komissio tällä hetkellä ei ole saanut sisältötietoja. Meillä on vain tilastotietoja siitä, kuinka paljon vaihtoa on ollut millä alueella. Ja syytähän on se, että tiedonvaihto koskee aina yksittäisiä tapauksia. Siellä on henkilötietoja mukana, niin kuin alussa selitinkin, järjestelmässä on tehnyt varmaksi sen, että ne, joiden todellakin tarvitsee tietää näistä henkilötiedosta, saavat tätä tietoa käsinsä. Mitä me voimme tehdä on vain osoittaa, kuinka paljon liikennettä tavallaan tietyn ammattikunnan kohdalla on, mutta tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että ongelmia olisi. Mitä tulee kokonaisvaltaisiin ongelmiin, joita olemme huomanneet, vaikkakin viranomaislista on aika vaikuttava, niin on joitakin maita, joissa odottaisi, että rekisteröityjen määrä olisi suurempi esimerkiksi esimerkkinä, vaikka Italia siellä vain 30 viranomaista on rekisteröitynyt. Tämä ehkä saattaa riittää, mutta käytännössä se kylläkään ei ole, koska heillä on suuria ongelmia varmistaa se, että kaikki viranomaiset, joiden pitäisi olla rekisteröityneitä, erityisesti alueellisella tasolla, myös tulevat rekisteröidyksi. Tämä on kysymys, jonka parissa edelleenkin painimme Italian viranomaisten kanssa, koska niin, kuin, koska niin kuin voitte ymmärtää, jos sitä kysymyksen italialaisesta viranomaiselta eikä vasta, viranomainen ole oikea, eikä viranomainen edes ole rekisteröitynyt, niin silloin tämä kyllä antaa varsin alhaisen tyytyväisyyden tason järjestelmän käytöstä, jota tämä toimisi. Kaikkien jäsenvaltioiden pitää varmistaa se, että kaikki viranomaiset, joilla on tehtävänsä tietyssä osassa, ovat myös rekisteröityneitä. Sitten Tämä vie minut sitten kysymyksiin ja kommentteihin herra de Yrittäjät ja kansalaiset eivät voi rekisteröityä järjestelmään IMI. On todellakin väline tiedonannolle viranomaisten kesken. Kuitenkin joissakin jäsenvaltioissa on esimerkiksi kauppakamereita, joilla on oma roolinsa palveludirektiivin soveltamisessa, koska varsin usein Heillä pitävät tätä yritysrekisteriä myös hallussa. Näissä tapauksissa kauppakamarit on, ovat rekisteröitä imikäyttäjiä. IMI ei ole avoin tavallisille kansalaisille, mutta jos lukee tiedonannon laajentamista ja kehityksestä, niin sieltä näkyy, että itse asiassa pohdimme sitä, että kehittäisimme sellaista välinettä, joka varmistaa sen, että kansalaiset ja yritykset voivat myös välittää tietoa viranomaisille suoraan IMI kautta, koska me uskomme, että tätä tarvitaan jollakin politiikan saralla, jotka olemme tunnistaneet tällaisiksi. Sitten herra de Campos esitti kysymyksen myös siitä, onko tiedonvaihto IMIssä vain informatiivista. Näin ei todellakaan ole, koska Viranomaiset esit pyytävät tietoa silloin, kun se tarvitsevat johonkin erityistilanteeseen, esimerkiksi osana valvontarooliaan. Esimerkkinä voisin mainita, mikä on tullut esille myös tässä materiaalissa, jota olemme jakaneet, on ollut sellainen tapaus, että kauppalupakysymys. Kysymys tuli Puolasta, jo myytiin sukkeja ja hansikkaita Tsekin markkinoilla. Ja yrittäjä sanoi, että hänellä oli lupa Puolasta, mutta asiakirja, jonka hän osoitti, siellä ei ollut mitään, siinä ei ollut mitään päivämääriä, joten tarkastettiin tämän asiakirjan pätevyys imijärjestelmän kautta ja vastaukseksi tuli, että lupa oli aivan oikea ja vielä on tässä käytännön esimerkki siitä, miten IMI voi toimia. Kyse ei ole vain tiedon vaihdosta, että saa parempaa tietoa yleensä, vaan voidaan todellakin täyttää vaatimuksia näiden kahden direktiivin tiimoilta. Rahaapö, te otitte esille tällaisen alaliitteen, joka liittyy käy, käännösjärjestelmää IMIssä. Ja onkin aika valitettavaa itse asiassa, että Euroopan komission konekäännösjärjestelmät olemme käyttäneet kääntämään tiettyjä tekstiosuuksia, niin se toiminta loppui viime vuonna johtuen tuomioistuimen päätöksestä, koska oli ongelmia tekijänoikeuslainsäädännön kanssa. Sitten me olemme saaneet paljon palautetta käyttäjiltä, että he todellakin kaipaavat tätä välinettä ja he haluavat sen takaisin verkkokäyttöön mahdollisimman nopeasti. Ikävä kyllä, me emme voi neuvoa, että käyttäjät käyttäisivät vain Googlen käännösohjelmaa esimerkiksi, koska tässä on kysymys henkilötiedoista ja ne pitää pitää mukana vain tässä järjestelmässä. Kuitenkin teemme läheistä yhteistyötä komission käännösyksikön kanssa, käännösosaston kanssa, joka on laatimassa jatkoa tälle aikaisemmalle konekäännösjärjestelmälle ja he ovat tarjoutuneet jo, tarjonneet jo testijärmallia ehkä jo tämän vuoden syyskuussa, mutta siihen asti ikävä kyllä emme enää voi käyttää komission konekäännösjärjestelmää. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki kielinen toimivuus on hävinnyt imistä, koska suurin osa kysymyksistä itse asiassa perustuu ennalta määriteltyihin kysymyksiin ja vastauksiin, jotka on myös ennalta käännetty. Sitten lopuksi kommenttinne koulutuksesta ja tiedottamisesta. Nyt olemme juuri tekemässä tutkimusta jäsenvaltioissa kansainvälisten imi kesken. Mitkä ovat nämä tarkat syyt sille, että IMI otetaan niin hitaasti käyttöön. Ja sitten kun meillä on selkeä kuva todellisista syistä, niin silloin haluamme laatia sellaista koulutusta, jotta todellakin näihin kysymyksiin voidaan tarttua jäsenvaltiotasolla. Sitten pohdimme sellaisia mahdollisuuksia, että voimme antaa koulutusta nettiseminaarien kautta, koska tätä kautta sitten voidaan saavuttaa paljon laajempi yleisö kuin yksittäisten seminaarien ja istuntojen kautta, mutta tällä hetkellä yritämme löytää oike- oikea- oikeaa muotoa tälle koulutukselle. Emme halua vain perustaa jotakin, joka ei ehkä saavutakaan tavoitteita, vaan ensin haluamme tutkia, mitkä ovat todelliset ongelmat, ja sitten määrittelemme koulutus- ja tiedottamisohjelmat, jotka todellakin sopivat juuri näihin tarpeisiin. Kiitos. Good. Well, thank you very much indeed. Um, if there are no... Kiitokset, jos ei ole mitään muita. Jaa, Rouva Rapti, vielä viimeinen kysymys. Mikrofoni. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Πρόεδρε. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen, arvoisa puheenjohtaja. Tämän verkoston puitteissa, onko ammattijärjestöillä mahdollisuus osallistua? Tämä kysymys taidettiinkin jo esittää, jos ajatellaan vaikkapa niin, Kreikkaan teollisuusalan järjestöä, joka siellä mm, on teollisuuden äänitorvena tai jokin ammattiliitto. Sitten ajatellaan tässä nyt Kreikkaa, mutta ehkäpä tämä on olemassa myöskin jossakin muissa maissa. Jotkin tällaiset ammatilliset järjestöt, virkamiehet, valtiovirkamiehet esimerkiksi, koska hehän ovat osa sitä hallintoa, joka pyytää tietoja. Nämä järjestöt, siis voivatko ne osallistua tähän järjestöön vai koivat? Thank you, Mrs. Rapti, Mrs. Graben. It's, it's no, riippuu ihan jäsenvaltiosta. Jäsenvaltio saa itse päättää, ketkä rekisteröidään viranomaisiksi mitään viranomaista ei periaatteessa suljeta ulos ulkopuolelle, jos joku jäsenvaltio päättää, että ammattiyhdistysjärjestöllä äh, on suuri rooli täytettävänä esimerkiksi äh, palveludirektiivin yhteydessä, niin silloin se saattaa äh, saada luvan rekisteröityä tähän järjestelmään viranomaisteena. Joten IMI tarjoaa täyden joustavuuden tässä suhteessa. Jäsenvaltio päättää. Um, this will certainly be an issue if it's extended to posting of workers, which I'm sure is... Tämä voidaan ehkä laajentaa myös lähetettyihin työntekijöihin, varmasti sekin tulee esille. Kiitän teitä kovasti ja koko teidän tiimienne, jotka ovat työskennelleet tässä asiassa. Toivottavasti haluan kiittää että myös ihmiset, jotka tekevät IMIN parissa työtä jäsenvaltiossa, koska tämä on erittäin tärkeää. Se on tärkeää, että he tietävät se, että me todellakin tuemme heidän tekemänsä työtä, joten odotamme mielenkiinnolla tulevaa yhteistyötä asiassa teidän kanssanne ja haluamme myös teiltä virallisen lainsäädäntöehdotuksen, jonka on tulossa loppupuolella tätä vuotta ja sen teillä on tämä tiedonantonne. Ja koordinaattorit varmasti tutustuvat siihen, pitäisikö meidän ottaa tämä johonkin tulevaan on valiokunta-aloitteiseen toimintaamme sisämarkkinakysymyksessä. Meillähän aina kyllä ideoita riittää. Meillä on myös tällaisia tulostaulukoita, joita tutkimme tällä hetkellä. Ehkä liitämme tämän tällaisen tähän vuosikertomukseen, jonka tulette lähettämään. Kiitoksia kovasti siis. Ihan muutama ilmoitus minulta ennen kuin virasta lopetan tämän iltapäivän ilman kokouksen. Tapaamme huomenna kello yhdeksän uudestaan tässä salissa. Pieni muutos esityslistassa huomisaamuna. Ensimmäinen kohta on Rova Roitevan lausunto talletusta kuukysymyksestä kello yhdeksän. Ja sitten herra Panseerin ja Salvinen kysymyksiin. Sitten 10.15 alkaa äänestyksiä eri kohdista ja sitten varapuheen komission varapuheenjohtaja Jani tulee 11.30 kertomaan tulevassa työohjelmassa. Tiedän, että hän haluaa ottaa esille moniakin kysymyksiä ja kanssamme, ja standardisaatio varmastikin on tärkeä kysymys hänen työohjelmassaan. Sitten koordinaattorien kokous 16.30 ja sitten siis herra Van de Gram tulee johtamaan kuulemista tyyppihyväksyntä kysymystä kaksi ja kolmi pyöräisten kulkuneuvojen kohdalla yleisöä niin, ilmeisesti tulossa aika paljon, koska olemme mainostaneet tätä jäsenvaltioissakin eri moottoripyöräjulkaisuissa julkaisuissa. Ja toivottavasti tämä on sellainen asia, jossa parlamentti voi olla yhteydessä kansalaisiin. Tälläkin tasolla toivottavasti voitte tulla paikalle Herra Van de Kampen tilaisuuteen. Kiitän kaikkia kokouksesta ja kiitän komissiota myös. Seurataan tapaamistamme uudestaan huomenna aamuna. Kiitoksia.